Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät jäsenet. Jatkamme kokoumun kokousta. Aiheena maatalous. Tervetuloa komission jäsen, pääjohtaja, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Ja aivan aluksi antaisin puheen vuoron tilintarkastus Nisille Alanissilälle. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, uh, honorable members, uh, commission... Puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, komission jäsen, minun, minulle on ilo esitellä teille uusi tuomioistuimen 2010 vuosikertomuksesta kappale 3. Kappale 3 kattaa menot maatalouden ja luonnonvarojen alla, maatalous, maatalouden kehittäminen, ympäristö, meri, politiikka, kalastus, terveys- ja kuluttajapolitiikka ja operationaismenot näillä politiikka-alueilla 2010 olivat 56,8 miljardia euroa, toisin sanoen yli 45 prosenttia kaikista maksuista EU-budjetista 2010. Esityksessäni tulen keskittymään maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen politiikka-alueena – joita rahoitetaan kahden rahaston kautta, Euroopan maatalouden takuurahasto EAGF ja Euroopan maatalouden kehittämisrahasto EAFRD ja EAGFn FEOGAN alla, joka on niin sanottu ensimmäinen pilari. Kolme tärkeintä toimenpidettä on yksi, ensinnäkin SPS, yksi tänne maksatusjärjestelmä, maksatusjärjestelmä ja muut suorantojärjestelmät. Ja nämä kattavat noin 40 miljardia. Ja toinen osa kat- pilari kattaa ää, maatalouden ympäristömaksut, vähemmän suotuisat alueet ja sijoitukset ma- tiloihin ja infrastruktuureihin maassa, maataloudessa, maaseudulla. Ja tulen näyttämään kolme asiaa esille, jotka raportista tulevat esille. Ensinnäkin ää, äh, transaktioiden säännönmukaisuus. Me sanoisin pari sanaa niiden suorasta testaamisesta. Niiden suora testaaminen antaa eniten näyttöä niiden säännönmukaisuudesta. Me teemme suoraa testausta 238 transaktion tapauksessa, josta 87 oli yksi tai enemmän virheitä. Kvantifioitavien virheiden rahoitusvaikutus arvioitiin 8,3 prosentiksi, eli ne ylittävät tämän aineellisen virheen rajan. Kuten aikaisemminkin, tilintarkastustuomioistuimen auditointi osoitti, että maksa, maksuvirheiden frekvenssi ja taloudellinen vaikutus eivät jakautuneet tasaisesti kaikilla politiikka-alueilla, mitä EAGFään tulee. Lähes kaikki mitattavat virheet olivat niin sanottuja täsmällisyysvirheitä. Useissa tapauksissa pinta-alan liian suureksi ilmoittamista. Öö, oli myöskin virheitä tuen ala oikeu, oikeutettuna olemiseen. Joten EAGFn maksujen oikeellisuudeksi on integroinut maksatusjärjestelmät ajaksit. Auditoinnissa 2010 me huomasin, että jaksiin e tehokkuuteen vaikuttaa kielteisesti muun muassa se, että tietokantojen data on epätarkkaa ja tarkistukset epätäydellisiä. Esimerkiksi yksi iaksiin tietokanta maan identifikaatiojärjestelmä LPIS ja tässä järjestelmässä viljelty alla ää, tallennetaan ja siinä on myöskin ilmavalokuvia, mutta näiden ortofotojen ilmavalokuvien käyttö on valinnaista tällä hetkellä auditoinnin perusteella tietokannassa oli myös sellaisia alueita, jotka eivät ole tukeen oikeutettuja, kuten tiheätä metsää, kallioita tai pusikkoa. Laajemmin sanottuna osassa LPIS-tietokantoja oli myös ajastaan jälkeen informaatiota, joka tietysti vaikuttaa ristintarkastusten laatuun. Kolmanneksi, ja tämä Kolmas havainto pätee myöskin valvontajärjestelmiin. Yksi jaksi pääelementeistä on se, että useimmissa tukijärjestelmissä jäsenmaiden pitää tehdä paikan päällä tarkistuksia, jotka kattavat lähes vähintään 5 prosenttia työsaista. Kun me teemme näitä tarkistuksia uudelleen, havaitsemme, että tarkistuksia on tehty kunnolla. Me havaitsemme mittausvirheitä ja viipymiä jäsenmaiden viranomaisten tarkistuksissa. Ja kun me auditoimme DG Enviin sisäisiä tarkastusjärjestelmiä, huomasimme, että kustannus, kustannusten tarkistuksia ei kunnolla dokumentoitu tietyissä tapauksissa. Kolmas kommentti koskee DG Agriin vuotuista toimintakertomusta 2010. 2010 ää, kertomuksessa oli varaumia, jotka maat talouden kehittämistoimia, jotka liittyvät kakkosakseliin. Ja 2010 komissio päätti poistaa nämä varaumat. Ja meidän arvemme perusteella tuo päätös ei ollut oikeutettu. Pääjohtaja, hyvät naiset ja herrat auditointinsa perusteella tuomioistuin tuli siihen tulokseen, että maksut 2010 maatalouden ja luonnonvarojen alla, niihin vaikuttivat materiaaliset virheet, mutta suorat maksut IAX-järjestelmän kautta eivät sisältäneet aineellisia virheitä. Nämä suorat maksut ylsivät lähes 40 miljardin euroon. Tuomioistuin myöskin totesi, että maaseudun kehittämismenot olivat erityisen virhealttiita. Tuomioistuimen puheenjohtaja, äh, puheenjohtaja herra Caldera mainitsi esitellessään vuonna 2010 vuosikertomusta, ja nyt siteeraan, että huolimatta siitä, että järjestelmät ovat äh, askelittain parantuneet ja vuosia äh, maksatusten säännönmukaisuudessa on yhä merkittäviä riskejä. Tämä koskee erityisesti menoja, jotka liittyvät luonnonvaroihin. Itse uskon, että olennaisinta on parantaa IAX-järjestelmää edelleen ja pitää huolta, että sillä on ajantasaista ja luotettavaa dataa. Lopuksi mitä tuomioistuin suosittelee? Vuoden 2010 havaintojen johtopäätösten pohjalta tuomioistuin suosittelee, että komissio ryhtyy, ryhtyy asianmukaisiin toimiin valmistaakseen sen, että or, niin sanottujen ortofotojen ilmakuvien käyttö on pakollista ja että maantiet kantaa päivitetään jatkuvasti. Me myös suosittelemme, että komissio takaa sen, että maksuvirastot korjaavat ne heikkoudet, jotka on todettu, milloin IAX-tietokantojen kontrollijärjestelmässä oli puutteita. Lopuksi jäsenvaltioiden pitäisi parantaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia tunnistaakseen, mit, mitkä kohteet ovat tukeen oikeutettua, oikeutettuja. Minun toinen raportoija, herra Crotin, joka on vastuussa pilarista kaksi, ja minä olemme valmiita vastaamaan mielellämme kaikkiin kysymyksiin. Ja Kiitoksia sitten komissio. Scholz, haluatteko jotenkin tuomioistuimen kommentteja kommentoida? Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvä tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Maatalousmenojen hyvä hallinnointi on minulle etusijalla yhtä lailla kuin on myös näiden tavoitteiden saavuttaminen. Me haluamme osoittaa sen tänäkin vuonna. Jälleen kerran Kolme seikkaa ottaisin esille omasta analyysistä. Ensinnäkin, mikä on nykytilanne ympissä, mitä on saatu aikaan tänä vuonna ja miten me haluamme tästä eteenpäin mennä. Mitä tulee ensinnäkin nykytilanteeseen? Tilintarkastuomioistuin on sitä mieltä, että meillä on virheiden määrä 2,3 prosenttia. Siellä takurahastossa se on alhaisempi ja meillä on myös suuret maksut mukaan, että siellä on vielä alhaisempi. Jos ajatellaan maatiseudun kehittämistä, siellä tilintarkastustuomioistuin ottaa korkeamman virheiden määrän, mutta sielläkin se on lasku suunnassa ollut. Nämä tulokset vahvistavat mielestäni sen, että politiikkaa sinällään on hyvin hoidettua. Minä käyn nopeasti läpi miten on saavutettu tätä edistystä tähän mennessä. Me olemme vahvistaneet ensinnäkin sertifiointilaitosten roolia niin, että saadaan parempi perusta vielä jäsenvaltiolle. Tämän toimenpide vastaa myös tilintarkastustuomioistuimen esittämiin huolenaiheisiin hyvin konkreettisesti, jotta voitaisiin vielä vahvistaa tämä virheiden määrä tilastollisestikin tarkastaen, joita tilastotietoja saadaan jäsenvaltiosta. Olemme kehottaneet, että sertifiointijärjestelmät vielä ottaisivat ottaa, joka olisi edustava, Kolme jäsenvaltiota ovat tänä vuonna järjestelmää kokeilleet ja pari ensi vuonna tulee mukaan myös. Me olemme niin ikään jatkaneet toimia, jotta voimme kohentaa tämän IAKSin järjestelmän toiminta jäsenvaltioissa. Yhden prosentin virheiden määrä suurissa maksuissa 2010 on yksi esimerkki tämän tehokkuudesta erityisesti. Jos ajatellaan kohdennettua edistystä niissä maissa, joissa eniten oli ongelmia, Romaniassa, Bulgariassa ja Portugalissa. Romaniasta voidaan sanoa, että toimintasuunnitelman toteuttaminen aloitettiin helmikuussa 2011. Maatalouden pääosasto on kuitenkin vielä jättänyt oman varaumaan oman kertomuksensa vuodelta 2010 halua, että saadaan näyttöä suunnitelman toteuttamisesta. Tämä vastaa myös huoliin, joita tilintarkastustuomioistuin otti esille. Tilitarkastusmissio tämän vuoden lokakuussa tehtiin Romaniaan ja se osoittaa, että tulokset ovat olleet hyviä Romaniassa. Bulgarista voidaan sanoa, että toimintasuunnitelma saatiin loppuun tämän vuoden marraskuussa. Sinne tehtiin myös tilintarkastusmatka pari viikkoa sitten. Me kyllä vielä ensi vuoden aikana selvitämme asiaa, kuten romanin kohdallakin, miten paljon nämä toimenpiteet ovat tuottaneet tuloksia. Portugalissa puolestaan maatalouden pääosasto on jättänyt varauman, jotta saadaan vahvistettu toimintasuunnitelma. Tämän viivästyksen jälkeen Portugali on sitä mieltä ollut, että toimintasuunnitelma voidaan ensi vuoden alusta panna täytäntöön. Jos nyt voidaan todeta, että työ ei ole vielä päättynyt tällä saralla, ja e, haluan kyllä käyttää kaikki keinoni, jotta saadaan tätä politiikkaa vielä eteenpäin. Kolmessa tapauksessa on tehty myös rahoitusoikauksia, jotta voidaan Euroopan unionin talous etuja suojella, jotta voitaisiin taata myös luotettavuus niissä tiedoista, joita järjestelmissä on käytössä. Kaikki jäsenvaltiot joutuvat nyt tekemään vuotuisen arvion, perusteellisen sellaisen, niin, että käytetään heidän tietokantoja maatalousasioissa, kuten herra Alanissila jo mainitsikin omassa alustuksessaan, että sitä tarvitaan. Jos arvio osoittaa, että on heikkouksia, jäsenvaltiot joutuvat ryhtymään oikaisutoimiin. 2010 oli koevuosi ja tulokset selviävät piakkoin. Mitä nyt sitten voidaan tehdä, että päästä vielä eteenpäin ympin hyvässä hallinnoissa? Jos sopii, niin ottaisin neljä erityistä elementtiä esille tässä uudistuksessa, joka on esitetty parlamentille neuvostolle. Minä olen siitä vakuuttunut, että varmasti ne johtavat siihen, että järjestelmät vielä kohentuvat ja virheiden määrä pienenee. Ensinnäkin otin jo esille muuten tämän, että vahvistetaan sertifiointilaitosten roolia. Ne ottavat edustavan otannan toimista. Se on nyt siis pakollinen toimi, eli 2014 alkaa kaikki sanot ovat mukana. Tässä on tavoitteena ensinnäkin, että vahvistamme valvonnan laadukkuutta jäsenvaltioissa ja toisaalta pystymme paremmin kohdentamaan toimimme silloin, kun se on tarpeen. Ja sitten toisaalta myös voimme vähentää valvontaa siellä, missä virheiden määrä on jo hyväksyttävällä tasolla, niin että annetaan kannustimia jäsenvaltioille, että enemmän kiinnitetään huomiota valvontaan. Toiseksi me esitämme niin ikään, että vahvistetaan takaisin perintäjärjestelmiä niin, että jäsenvaltiot mahdollisimman nopeasti myös toteuttaisivat tämän takaisin maksuun ja siksi kansallisissa talousarvioissa halutaan tämä nyt hoitaa sataprosenttisesti ja aikataulussa. Lisäksi on myös mahdollisuus lykätä maksuja, jos on laiminlyöntiä tapahtunut. Kolmanneksi haluan myös yksinkertaistaa ympiä. Tässä olen aivan samaa mieltä tilintarkastuomioistuimien ja valiokunnan kanssa. Esimerkiksi jos ajatellaan pientiloja, haluamme yksinkertaistaa tukea, tulotukea. Me haluamme esittää myös, että yksinkertaistetaan ehto, ennakkoehtoja. Jos ajan maaseudun kehittämisen maksuja, me haluamme suunnata sitä ennen kaikkea järjestelmää, jossa on standardikustannukset tai kertamaksuja. Sekin helpottaa valvontaa. Neljäntenä elementtinä on aktiivinen väestömaataloudessa. Viime vuonna olinkin täällä jo kertomassa siitä, että kohdennetaan tuet vain aktiivisille toimiville maanviljelijöille. Siksi ei anneta suoria tukia edunsaajille, jotka eivät harjoita maataloustoimintaa hyvin vähäisesti. Hyvät naiset herrat, tämä ensimmäinen kerta, kun ympin uudistus on yhteispäätösmenettelyssä. Näin Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta varsinkin saa erittäin tärkeän osan prosessissa. Minä toivon, että voin luottaa teidän tukeenne niin, että kaikki esitykset menevät eteenpäin. Kiitokset teidän huomiostanne. Olen teidän käytettävissä, jos teillä on jotain kysymyksiä. Thank you. Kiitos. Ensimmäisenä kommentoi kaikkia tätä ja varmaan esittää kysymyksiäkin on esittelijämme herra Fjellner. Sen jälkeen sitten jäsenet. Mr. Fjellner. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin omasta puolestani ja toivottavasti koko valiokunnan puolesta kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota, koska uskon, että meillä on tässä pöydillämme pohja hyvälle ja vahvalle keskustelulle ehm, Euroopan unionin budjetin laajemman menokohdan Ähm, menojen oikeudellisuudesta. Ensinnäkin haluaisin puhua alue, maaseudun kehityksestä, sitten ähm, tilintarkastuomisten järjestelmä kaikkein heikoimmille väestön osa, osille ja lopuksi vielä katsoa äh, viherryttämistä, mutta ensin haluaisin antaa yleisen kommentin tilintarkastustuomioistuimelle, koska kun luen ää, ähm, tilintarkastustuomioistuimen kommentit kohdassa 3.55, jossa sanotaan, että maksuihin vaikuttivat oleelliset virheet, niin se on huono viesti, mutta sitten myöhemmin tilintarkastustuomioistuin sanoi, että suorat maksut, jotka olivat IAKSin alaisia, olivat vapaita olennaisista virheistä, joka on hyvä uutinen. Nyt olin hiukan eh, sekaan, minulla syntyi hiukan sekaannusta, koska ymmärtääkseni suorat maksut ovat noin 44 miljardia euroa, eli 77 prosenttia kokonaiskustannuksista. Jos tätä katsoo vain vilkauksella, niin saa sen vaikutelman, että suurin osa, tämä 77 prosenttia on siis poikkeus säännöstä. Olen iloinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin on tiukkana, mutta en pidä siitä, että kun saan sen vaikutelman tekstistä, että tilanne on pahempi kuin mitä se itse asiassa on. Ja minun mielestäni tämä on menestys, että tänään pystymme suurimman osan määrärahoista panemaan täytäntöön tavalla, jossa olennaisia virheitä ei ole. Ja minusta on hyvä, että tämä on selvää, eikä sitä esitellä poikkeuksena säännöstä, jos 77 prosenttia on vapaita olennaisista virheistä. Ehkä tilintarkastustuomioistuin haluaisi kommentoida tätä. No niin, nyt ensimmäiseen asiaan, maaseudun kehitys, koska vaikka 77 prosenttia äh, pannaan täytäntöön äh, äh, säännönmukaisella tavalla, emme voi sulkea silmiltämme siltä, että 12 miljardia euroa niihin ne ovat ähm, virheiden alaisia. Kohdassa 3.6 tilintarkastustuomioistuin sanoo, että komissio on sitä mieltä, että valvontajärjestelmä vahvistuu jatkuvasti ja siksi virheaste laskee tällä alalla. Nyt kutsun itseltäni, eh, mikä virheaste sitten on tällä saralla, eh, jotta voisimme ymmärtää, Ähm, ehkä, äh, ehkä komission jäsen Cholos voisi kertoa meille hiukan enemmän tästä, mutta olisi mielenkiintoista tietää, mikä tämä todellinen äh, virheaste oli, on tässä. Ja onko tilintarkastustuomioistuin samaa mieltä siitä, että ajan myötä on tapahtunut jatkuvaa parannemista ja että on järkevää odottaa virheasteen laskemista tällä saralla? Ja sitten me kaikki yritämme saada virheistä vapaan maailman ikään kuin. Jos valvontajärjestelmät paranevat jatkuvasti, kuten komissio sanoo, niin sitten meidän tulisi jossain vaiheessa lukea tämä tavoite, katsoa tätä tavoitetta, milloin komissio on sitä mieltä, että meidän ei tarvitse enää huolehtia oleellisista virheistä maaseudun kehityksessä? Ja millaisia toimenpiteitä aiotte tehdä komission jäsen Cholos, jotta maaseudun kehitys paranisi seuraavia monivuotisia rahoitusnäkymiä silmällä pitäen. Ja sitten vielä eräs asia, joka kiinnostaa minua maaseudun kehityksen kohdalla, koska se jakaa joitakin piirteitä tämän aluekehitysrahaston kanssa, josta keskustelimme eilen komissiosen Haanin kanssa. Ja mm, hän osittain ainakin selitti, miksi aluekehitysrahastossa oli suuri virheriski. Ja vaikka minulla ei nyt olekaan tässä aivan tarkkoja lukuja, e, ei maaseudun kehityksessä eikä aluekehitysrahastossa, niin e, kuitenkin todella suuri ero niiden välillä näyttää olevan. E, olisi mielenkiintoista tietää komissiolta, miksi näin on. Johtuuko se siitä, että maaseudun kehitystoimenpiteet ovat objektiivisempia, siksi niitä on parempi, helpompi valvoa? johtuu se siis siitä, että meillä on toisenlaiset oikeuspuitteet rankaisulle. Me puhuimme eilen sanktioista ja puhuimme siitä, voiko komissio asettaa sellaisia sanktioita, että niillä todellakin on vaikutusta jäsenvaltioissa vai onko tässä kyse ehkä oikeuspuitteista tai toisenlaista hallintokulttuurista näissä eri pääosastoissa. Ehkä on vaikea vertailla, jos työskentelee yhdessä näistä pääosastoista, mutta ehkä voitaisiin kertoa joitain huomioita niin, että voisimme oppia vertaamalla maaseudun kehitys- ja aluekehitysrahastoa. Kun lyhyesti olin kahvilla komission jäsen Joloshin kanssa aikaisemmin, niin keskustelimme siitä, miten te toimitte sanktioiden kanssa. Olisi ehkä mielenkiintoista muillekin kuulla, miten toimitte maaseudun kehityksen alalla sanktioiden suhteen, koska on kyllä tärkeää, että jäsenvaltiot tuntevat sanktiot nahoissaan. No sitten seuraava kysymykseni. Mä voi tapaus. Tilintarkastustuomioistuin mainitsee tämän eräänlaisena virheenä liittyen tässä eh, vaihdetaan voita. Minä en itse asiassa ymmärrä tätä aivan täysin, mutta tilintarkastustuomioistuin on ollut kriittinen eh, tämän eh, järjestelmän suhteen jo pitkän aikaan. Jo vuonna 2009 erityiskertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin sanoi, että tämä järjestelmä ei ole täysin avoin eikä varmista aina kustannustehokkuutta. Ensinnäkin kysymys komission jäsen Ciolosille. Uskotteko, että tässä noudatetaan hyvän varainhoidon periaatteita? Esimerkiksi tämä voin kuljetuskustannus on jo 3,9 miljoonaa euroa tässä järjestelmässä. Uskotteko tai oletteko samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, joka on huolissaan siitä, että tämä järjestelmä ei aina ole kustannustehokas? Ja Ehkä tilintarkastustuomioistuin voisi kertoa hiukan enemmän, miksi meidän pitäisi kiinnittää huomiota nimenomaan tähän esimerkkiin. Miksi se aiheutti teille niin paljon päänvaivaa? Sitten luin myös komission vastauksesta, että komissio itse asiassa ollut vakuuttunut, että tämä oli todella muodollinen virhe tämä tapaus. Ja toisin kuin muilla saroilla komissio ja tilintarkastustuomioistuin eh, eivät keskustele tärkeistä asioista, kuten tästä eh, jäsenvaltioiden eh, viranomaisten kanssa kolmikantaneuvotteluissa. Ja sitten komission jäsen Cholos ja tilintarkastustuomioistuin, uskotteko, että tällaisilla kolmikantaneuvotteluilla voidaan välttää tällaisia eriäviä mielipiteitä näinkin tärkeissä tapauksissa, jotka ovat kiinnittäneet hyvin paljon huomiota? Uskotte, että tällaiset kolmikantaneuvottelut voisivat olla ratkaisu myös teille tulevaisuudessa? Ja lopuksi mä palautusjärjestelmä. Epäsäännönmukaiset jaksot pitää takaisin periä ähm, jäsenvaltioiden viranomaisilta. Mitä tulee takaisin perintäjärjestelmään, niin äh, tilintarkastustuomioistuin erityiskertomuksessaan vähän aikaa sitten sanoi, että järjestelmä on parantunut, mutta sääntöjä täytyy silti vielä selkeyttää ja vähentää tulkinnan varaa ja erilaisia käytänteitä, joita on eri jäsenvaltioissa. Nyt kun luen komission vastauksen, saa sen vaikutelman, että te harkitsette mahdollisia muutoksia vuoteen 2020 mennessä – Äh, yhteisessä maatalouspolitiikassa. Äh, miten saako komissio riittävällä tapaisin, tavalla takaisin perittyä äh, määrärahoja ja millaista parannuksen mahdollisuutta näette tässä tällä hetkellä? Ja toiseksi, komissio Cholos, voitteko lyhyesti selittää, millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty tässä uudessa ehdotuksessa järjestelmän parantamiseksi ja sitten tilintarkastustuomioistuimille? Uskotteko, että tällaiset toimenpiteet ovat riittäviä? Ja sitten YMPn viherryttäminen. Tästä ihan lyhyesti kuulin, että sitä viherrytetään tulevaisuudessa ja olen ympäristövaliokunnan jäsen. Tämä ilahduttaa minua, mutta toisaalta minun on sanottava, että se usein monimutkaistaa elämää aika ajoin. Ja tässä valiokunnassa me ymmärrämme, että monimutkaistaminen saattaa joskus aiheuttaa riskejä, mitä tulee lain ja säännönmukaisuuteen, joten näettekö eh, sitä riskiä, että tämä vieryttäminen aiheuttaa sen, että meillä on eh, monimutkaisempi seurantajärjestelmä ja riskit sitten suurennevat? Tämä olisi viimeinen kysymykseni. Kiitoksia. Kiitoksia herra Hatsimarkakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin puhua, käytyä teidän puoleenne puheenjohtaja puhua tästä jäsenten paikallaolosta täällä salissa, kun me puhumme suurimmasta EUn menoerästä, on kyllä täysin uskomatonta, että täällä on näin vähän valiokunnan jäseniä paikalla. Pyytäisin, että puhutte tästä seuraavassa koordinaatorien kokouksessa. Minun ryhmäni on täällä täysimääräisenä paikalla, voin sen sanoa ylpeästi. Niin, se on yksinkertaisempaa, koska meitä on vähemmän, mutta olemme silti täällä täysimääräisesti paikalla. Haluaisin, että puhutte tästä, koska se on tärkeää myös veromaksajien kannalta. Sitten haluaisin ähm, antaa herra Cholosille, kuten viimekin vuonna, hyvän arvosanan. Jatkuvaa edistystä tapahtuu. Minun mielestäni se on hyvää. Se on myös äh, esimerkin omaista muille menoalueille, kuten esimerkiksi kohesiolle. Tietenkin meillä on varjoalueita maaseudun kehityksen alalla. Komission jäsen sen tietää. Siellä asioita on hyvin vaikea seurata, samoin kuten kohesion alalla, erityisesti aluekehityksen alalla, mutta parannusta on tapahtunut sielläkin. Tässä yleinen kommentti. Kysymyksissä niin haluaisin eh, keskittyä erityisesti takaisin perintään. Eh, sielläkin asiat menevät eh, hyvin. Olen erittäin iloinen erityisesti tästä avoimuudesta. Olen valiokunnassa usein puhunut lehdistöä tiedotteistanne. Esimerkiksi lokakuussa ilmoititte, että olette 214 miljoonaa perinyt takaisin ja sanoitte, että mistä maasta ja minkä takia nämä on peritty takaisin. Tällainen avoimuus auttaa, koska sitten me tiedämme millaisia ongelmia jäsenvaltioilla on. Jäsenvaltiot taas eivät halua olla tällä listalla ensi kerralla. Tämä helpottaa kun yritetään saada aikaan parannuksia ja siitä teitä kiitän. Silti meillä on ongelmia takaisin perinnässä ja nämä ongelmat johtuvat osittain siitä, että takaisin perintä tapahtuu eri aikoihin eri jäsenvaltioissa. Eli ei ole selkeää sääntöä näyttöä siitä, milloin takaisinperintä tapahtuu. Se on vähän parantunut, meillä on tämä 50 prosentin sääntö, mutta luvut eivät ole aina verrattavissa eri jäsenvaltioiden välillä. Tilintarkastustuomioistuin on erityiskertomuksessaan antanut meille erittäin hyvän tiedot tästä korkoja kerätään epätasaisella tavalla ja myöskin näiden takaisinperintöjen kirjaaminen tapahtuu eri aikaan, ja tällä on tietysti kielteisiä vaikutuksia meille Euroopan unionille. Jäsenvaltiot käynnistävät takaisinperinnän eh, liian eh, myöhään. Siksi me tarvitsemme tarkempia sääntöjä. Meillä pitäisi olla esimerkiksi selkeä määräaika, mihin asti tällaisia eh, perusteetta maksettuja summia pitää maksaa takaisin. Meillä täytyy olla selkeät korkojärjestelyt, ne puuttuvat. Ja haluaisin teiltä kysyä, milloin tällaiset yhtenäiset säännöt saadaan aikaan. Ja sitten nämä vanhat vaatimukset 90-luvulta silloin takaisinperintäjärjestelmä ei ollut niin hyvä kuin nyt. Ja nyt kysymys kuuluu, mitä me teemme näillä vanhoilla vaatimuksilla. Ennen teidän aikaanne, hyvä komission jäsen, luotiin takaisinperinnän työryhmä. Onko sen työ nyt päättänyt? Onko lopputulosta siitä, mitä näille takaisin perittäville summille tehdään. Meidän pitäisi löytää jonkinlainen rakentava, ehkä myöskin luova ratkaisu takaisin perinnän suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Herbrandi. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Painettaisin vielä kerran, että keskustelemme asiaa ilman, että neuvostosta olisi ketään paikalla, jos oikein ymmärrän. Vaikka jäsenvaltiot ovat vastuussa tämän valtavan rahaköntin loppukäytöstä. Meillä on tällainen rak- rakenteellinen ongelma vastuuvapauden myöntämisessä. Muutaman näkökannan esittäisin. Ne koskevat lähinnä jäsenvaltioiden roolia. Siksi kiinnitän neuvostoon niin paljon huomiota. Ensimmäinen kysymykseni koskee epäsäännönmukaisuuksien toteamista jäsenvaltioissa. Jos oikeassa olen, tämän pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla. Niin on havaittava poikkeamat. Mutta jos tarkastelen taulukkoa, sulla 76, noti 1, joka koskee ilmoitettuja epäsäännönmukaisuuksia. Jäsenvaltioiden ilmoittamisissa määrissä on valtavia, valtavaa epäsuhtaisuutta verrattuna siihen, kuinka paljon komissio on pyytänyt loppujen lopuksi palautettavaksi. Miten on mahdollista, että jäsenvaltioiden omissa maissa havaitsemien asioiden ja komission perimien summien välillä on niin valtava kuilu. Kreikan tapauksessa se on 14 miljoonaa viiva 460 miljoonaa. Pieniä eroja voi toki olla, mutta nämä isot erot ovat minulle käsittämättömiä. Ellei ole niin, että jäsenvaltiot eivät hommiaan hoida. Eli ensimmäinen kysymykseni on, uskotteko, että jäsenvaltiot yhä pyrkivät löytämään epäsäännönmukaisuuksia? Toinen kysymys koskee jäsenvaltioiden varojen palauttamista, kun niiden pitäisi palauttaa. 90 prosenttia tästä rahasta palautetaan jäsenmaiden omin toimin julkista varoista sen sijaan, että perittäisiin rahat takaisin loppuedun saajalta. Ja tätä en ymmärrä. En minä sano, että tämä laitonta ole. On. Mutta tämä on omituinen tapa pumpata lisävaroja maatalouteen. Niiden valtavien julkisten varojen lisäksi, joita me pumppaamme maatalouteen, niin tällä tavalla varoja ei kerätä loppukäyttäjiltä ja jäsenvaltiot saavat maksaa nämä valtiovaroista, eli veronmaksaja maksaa tuplasti. Eikö voida luoda yleistä sääntöä, että tätä ei voida hyväksyä? että jos rahat virheästi maksetaan viljelijälle, niiltä pitäisi varat periä, eikä kansallista budjetista. Loppukysymys koskee näitä maatalouden ympäristöjärjestelmiä. Kiitän komission jäsentä hänen kirjallisesta vastauksestaan. Mutta pakko sanoa, että se monimutkaista asioita, jos minä ymmärrän sitä ymmärtää. Yritän sitä ymmärtää kirjallisessa kysymyksessä keskityin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen maatalouden ympäristötoimista, ja se tuomioistuin sanoi, että se on niin monimutkainen, niin vaikeasti mitattavissa. Että emme kykene mitään, saavutammeko tavoitteita, johon pyrimme. Tämä on erittäin tärkeä projekti, Joten kysyisin teiltä vielä. Sen lisäksi, mitä kyllä se vastauksessa sanoitte, voisiko selvit- selvittää tätä? Kiitos. Ja pyydän anteeksi puheenjohtaja. Minulla on äänestys e-, ympäristövaliokunnassa äänestys kymmeneltä, joten joudun ehkä poistumaan, kun komissio Sari vastaa. Selvä. Mutta kysynpä nyt vielä, onko jäsenvaltioiden edustajaa paikalla? Eipä taida olla. Mutta neuvoston sihteeristä kyllä tekee valtavasti muistiinpanoja selvästikin. Ja sen valtiot kyllä tiedon saavat ihan kaikesta, mitä me täällä sanomme. Mutta näin se nyt maa makaa tällä hetkellä. Ja nyt herra Stas. Hän on ylpeä siitä, että hänen ryhmänsäkin on ihan täydellisenä täällä paikalla. Ehm, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä puuttuisin kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin, että julkaistaan lopullisten edunsaajien luettelo. Me keskustelimme tästä viime viikollakin Strasburgissa. Valiokunta on jo pitkään peräänkuuluttanut sitä, että meillä olisi täysi luettelo lopullisista edunsaajista, kaikista rahastoista, kohesiorahastosta, maatalousrahastoistakin. Tämä kaikki pitäisi olla julkista. Tuomioistuin antoi myös päätöksensä ja väitti, että ei se ole mahdollista, koska tähän liittyy tietosoja kysymyksiä, siksi lopullisten edunsaajien luettelua ei voida julkaista tällä haavaa. Minä kysyisin teiltä, mitä te aiotte komissiossa tehdä niin että jotenkin voitaisiin huomioida tuomioistuimenkin näkemykset niin, että päästään tavoitteeseen ja saadaan lopullisesta edunsaajista luettelo julkaistua. Sitten toinen kysymys tilintarkastustuomioistuimelle ja totta kai itse myös komission jäsenellekin. Kun tilintarkastustuomioistuin esitteli kertomusta kiitos muuten siitä, kuulimme ponnisteluista, joihin on jo ryhdytty sen varmistamiseksi, että kaikki transaktiot toteutuvat oikein. Meillä on erilaisia järjestelmiä. Tilintarkastustuomioistuin puhui myös tarkastuksista, tarkastusiskuista ja se on kaikki tietenkin myös osa vastuuvapausmenettelyä. Mutta mitä minä tässä kaipaan vielä on, että no hyvä, että meillä on rahoituksen osalta valvontaa ja seurantaa ja voidaan myös sääntöjen vastaisuudet selvittää, mutta onko meillä sitten lisäksi valvottu, miten tehokkaita tuet ovat ja minkä laatuisia tuet ovat? Tässä hiljattain Flaami Televisio julkaisi selvityksen, nimittäin TV-ryhmä meni alueelle Kreikan ja Turkin välillä Draakiaan ja siellä puhuttiin maanviljelijöiden kanssa ja kävi ilmi, että on olemassa erää ikään kuin konflikti, koska tukijärjestelmä on mikä on, siis nuorten ja vanhempien viljelijöiden kesken. Nuoret sanovat, että kun tukijärjestelmä on mikä on, niin siellä viljellään paljon puuvilla esimerkiksi, ja unioni valvoo sitä hyvin. Se merkitsee sitä, että ei oikeastaan ole sitten heillä tarjolla mitään tukiakaan, koska vanhemmat viljelijät omistavat itse maan ja pitävät siitä kiinni kynsin ja hampaan ja sitten pitävät kiinni myös tuista, jota annetaan esimerkiksi puilla viljelylle. He pitivät tätä tavallaan ylimäläisenä eläkkeenä ja näin nuorten maanviljelijöiden on lähes mahdotonta päästä mukaan järjestelmään. Minä uskon, että tämä on aika ikävä tilanne, koska suuri enemmistö maanviljelijöistä ovat yli 55-vuotiaita ja meidän pitäisi saada enemmän nuoria myös tälle alalle. Siksi minä kysyisinkin komission jäseneltä, varmasti olette kyllä tietoinen tästä ongelmasta, mutta mitä te aiotte itse tehdä, jotta voitaisiin jotenkin tukien laadukkuutta kohentaa ja valvoa sitä. No, Kreikan puuvilla on yksi esimerkki vain tästä. Tilintarkastustuomioistuimelle voidaan myös esittää kysymys harjoitatteko riittävästi valvontaa? Puuvilasta kai tuli kertomus 2003 vuodelta, kun onko teillä minkälaisia kertomuksia tehty sen jälkeen? Ehkä olisi hyvä jatkaa tätä. Me tarvitsemme enemmän laadunvalvontaa. Kolmas kysymys vielä. Kirjallisiin kysymyksiin saimme myös vastauksia komission jäseneltä ja hänen hallinnoltaan. Ja siellä oli yksi täsmällinen kysymys, joka liittyi siihen, miten on takaisin peritty perusteettomasti maksettuja tukia. Siellä oli luettelo myös eri maista. Jotkut pärjäävät aika heikosti takaisin perinnässä. Belgia 16 prosenttia vain. Aika alhainen luku minun mielestäni. Komissio on tässä myös Belgian, Kreikan, ja Italian kohdalla selvittänyt sääntöjen mukaisuutta. Haluaisin tietää, mikä on tulos ollut tästä selvityksestä. Vastauksesta huomaan, että tällainen selvitys on tehty, mutta olisi aika kiva tietää, mitkä ovat näiden tulokset esimerkiksi Italian, Kreikan ja Velkian kohdalla. Olisi hyvä, että valiokunta saisi tiedon. Tässä kolme aihetta, jotka minä halusin ottaa esille. Thank you, Chair. <clears throat> I apologize for being a little... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, jos olin hiukan myöhässä ja jos tässä nyt kysyn kysymyksen, joka on jo esitetty, mutta mainitsin tämän eilen, nimittäin EUn yhteisrahoituksen äh, kasvava osuus maille, jotka ovat budjettivaikeuksissa. Tämä koskee sekä kohesio- että maatalousrahastoja. Ja haluan kysyä komission jäseneltä, onko hän samaa mieltä siitä, että kun tämä EUn yhteisrahoituksen osuus kasvaa, niin myöskin riskitaso kasvaa näissä maissa, koska ne ovat jo todistaneet, että niillä on ongelmia menojensa hallinnoinnissa. Joissain näistä maissa on myös suurempi virheriskitaso ja ottaen huomioon tämän korkeamman virheriskitason, niin pitäisikö olla enemmän valvontaa ja tilintarkastuksia näissä maissa ja mm, uskotteko myös, että tällaiset palkinnot, koska minun mielestäni tämä on vain palkinto siitä, että ei ole tehnyt työtään, että tällaisia palkintoja pitäisi ottaa käyttöön mm, myös kannustaa auttaaksemme niitä maita, jotka noudattavat hyviä varahoitokriteerejä ja pitävät kiinni Maastrichtin kriteereistä. Kiitoksia muita. Puheenvuoropyyntöjä ei ole, mutta minulla on kyllä itselläni yksi lisäkysymys. Sen lisäksi, mitä herra Herbrandikin kysyy siitä, kuka viime kädessä oikeastaan maksaa? Muistelisin hämärästi, en tiedä onko näin vielä, mutta Italiassa kuka siellä, onko se maanviljelijä vai hallitus, joka hoitaa tämän maksun. Komission jäsen voi jotain tästä sanoa. Then I now give uh, the floor to uh, the... Ja sitten tilintarkastuomioistuimelle vielä, niin meillä on kaksi jäsentä muuten, jotka voivat vastata, mutta ensimmäisenä kuitenkin esittelijämme, eli herra Alanissila, olkaa hyvä. Thank you, Mr. I think we... Kiitos puheenjohtaja varmaan voimme vastata johonkin tuomioistumalle esitettyihin kysymyksiin. Ensiksi vielä kerran kiittäisin esittelijää, valiokunnan jäseniä ja komission jäsentä erinomaista yhteistyöstä 2010 vastuvapausmenettelyssä. Yleisesti ottaen vielä kerran painottaisin tärkeintä johtopäätelmää, joka meillä oli tässä auditoinnissa. Tämä ei ole mikään uusi toteamus jälleen huomasimme, että niin kauan kun valvontajärjestelmät eivät kunnolla toimi, transaktioiden oikeudellisuuteen liittyy merkittäviä riskejä, joten IAX-järjestelmää täytyy yhä parantaa niin, että kontrollijärjestelmät ovat pohjautuvat ajan mukaisiin tietokantoihin. Me tällä hetkellä teemme seurantaa. Ja sitten Fjellnerin kommentteihin johtopäätöksistä 2010 vuodelle tuomioistuin teki yhden otokseen luonnonvarojen suhteen. Virheistä oli 2,3 prosenttia, mutta 238 transaktion otoksessa oli tarpeeksi iaksuoria maksuja, että voisimme tehdä sen johtopäätöksen 95 prosentin luottamusasteella, että tähän ei ää, aineellisia, mer- oleellisia virheitä liittynyt. Tämä oli alle 2 prosenttia ja tämä oli 38 miljardia euroa. Eli me ilmoitimme tämän luvun täsmälleen. Ja tuomioistuin ei kykene nyt kokonaisuudessaan toteamaan 95 prosentin luottamusasteella, että Virheästi oli alle kaksi. Tiedämme, että komissio on tehnyt näin vastauksessaan 3,18 kohtaa, mutta tämä ei ole tuomioistuimen kanta. 2011 tuomioistuin on päättänyt, että sillä on kaksi otosta. Yksi EAGFlle, yksi maatalouden kehittämiselle ja yksi kolkirahastolle. Ja kalastus kuluttajansuoja ovat mukana. Eli meillä on kaksi täyttä otosta. eli kaksi spesifiä arviointia, joten herra Fellner ensi vuonna olette tyytyväisempi johtopäätöksissämme. Mitä tähän voi juttuun tulee? Se oli meidän otoksessa. Olemme keskustelleet siitä komission kanssa. Nämä faktoit ovat vuosi kertomuksessa, joten en aio toistaa niitä tässä. Voin vain kertoa teille, että, että olemme äskettäin saaneet kaikki ja vastaukset. Ja tuomioistuin on siirtänyt jutun Olafille. Tuomioistuimella on näyttöä, että operaattori ää, oli järjestelmä, jossa myytiin voita takaisin jäsenvaltioille ainoana tar- keinona kieltää, kiertää jollain lainsäädäntöä ja tämä tehtiin toisen operaattorin kautta. Tämä toinen operaattori oli itsenäinen kaupankävijä, vaan agentti. Sillä ei ollut mitään rahoitusriskiä. Koko viritelmä tehtiin läheisessä yhteistyössä eri tahojen kanssa lainsäädännön kiertämiseksi. Tämä ei ollut mikään tämmöinen transaktio, jossa olisi ollut itsenäinen transaktio itsenäisten tahojen välillä. Ja tuomioistuin on harkita sen tapausta tarjonnut, että pitää muistaa, että, että substanssi voittaa muodon. Tämä on auditoinnissa tärkeä käsite. Silloinkin, kun tarkastellaan monimutkaisia transaktioita tai transaktiosarjoja, ihan yksinkertaisesti sanoen, täytyy selvittää transaktion taloudellinen sisältö sen sieltä yksinkertaisesti arvioitaisiin oikeudellista muotoa. Tuskinpa me voimme hyväksyä transaktiota, jossa oli 500 autoa ja paritoita kilometriä ja ajavat ees taas vain lainsäädännön kiertämiseksi. Tämä toteamus liittyy vain vuoteen 2009. Lisäisin myös, että kuten täällä on todettu, ruoka-apuun liittyen nämä vaihtojärjestelmät, joissa käytetään interventiovarastoja, niitä ei voi hyväksyä. Niiden pitäisi olla transparentteja ja ne pitäisi lopettaa. Komissio vastauksessa pyrkii parantamaan tämän voi menettelyn seurattavuutta. Meidän kanta on tiukka. Herra Cholos viittasi komission lainsäädäntöehdotukseen 2013 jälkeiseen maatalouspolitiikkaan ja ulkoisena auditoijana Tuomioistuminen on liian varhasta sanoa mitään tästä tässä vaiheessa – kaikille kertaa sen, että olemme valmiina antamaan lausunnon tästä ensi vuonna. Itse minä näen, että komissio on ottanut huomioon koko joukon tuomioistuimen suosituksia. Minusta se on hyvä asia. Minä tulee aktiiviseen viljelyyn ja takaisin perintään ja luomuviljelyyn ja niin poispäin. Ja anna puheenvuoron herra Katanille. I understand the quick question. Niin, pikaa kysymys herra Alaniselle teille. Houston, come in. Niin, kiitoksia. Houston, meillä on ongelma. Just, juuri äsken ymmärsin, että tämä voi-tapaus, että voita, siirretään Italiasta Saksaan, niin se ei ole enää mikään esimerkki, vaan se on siis Olafissa käsiteltävä tapaus, jos ymmärsin oikein. Ja te todella uskotte, että tämä jatkui, vaikka komissio haluaisi parantaa sitä, haluaisi lisää avoimuutta. Siis milloin päätitte lähettää tämän Olafin äh, tutkittavaksi. Se olisi kiinnostavaa tietää, koska ennen tämän päivästä kokousta pidin tätä vain esimerkkinä enkä potentiaalisena Olafin tapauksena. Yes, I... Herra Kritään, haluatteko vastata? Eh. No, minä voin sen verran vastata, että ihan hiljattain, koska halusimme Alankomaista ja Italiasta kaikki vastaukset, keräsimme tiedon sitten, päätimme lähettää sen Olafin tutkittavaksi. Thank you. Kiitos, herra Kretään. Um... Kiitos puheenjohtaja. Niin, kuten Olava, Olavi Alanisillä totesi, tätä ei ollut vielä lähetetty Olafi, koska odotettiin Alankomaista ja Italiasta vastauksen. Nyt se on hoidettu, mutta se ei mitenkään vaikuta itse juttuun. Tilintarkastuomioistuimen johtopäätös on hyvin selkeä. Tässä on rikottu laillisuutta kahdellakin tavalla. Ensinnäkin voi vain fiktiivisesti vietiin Italiaan. Ei se mennyt kuin tulliin asti. Se vain vietiin paperilla. Mitä todellista vientiä ei tapahtunut. Se ei koskaan mennyt edes Italian maaperälle asti. Ja Tämä asetus edellyttää, että voi todellakin viedään, siis tuodaan johonkin maahan. Siis tässä juuri todettiin, että sisältö menee muodon yli. Ehkä muodollisesti se vie, tuotiin, mutta ei sisällöllisesti. Ja toinen vaatimus asetuksessa on, että sitä ei olisi enää, pitäisi kotimaan markkinoilla myydä uudelleen, siis Saksan markkinoilla, mutta se myytiin uudelleen Saksan markkinoilla, siis siinä rikottiin toistamiseen asetusta. Entäpä sitten, oliko se muodollisesti myyty kotimarkkinoilla? Italianlainen tuoja ei sitä tehnyt, vaan alakomaalainen tuoja. Mutta hän oli vain bulvaani italialaiselle. Kahdestakin syystä siis. Ensinnäkin se olisi pitänyt tuoda Italiaan eikä olisi pitänyt uudelleen myydä Saksassa. Tässä on ihan selvästi laillisuutta rikottu, ei ole epäilyn häivääkään siitä, meidän mielestämme. No, te kysyitte alkuperäisessä kysymyksissänne, tai esitetty kommentteja maaseudun kehittämisessä, olitte yllättyneitä siitä, että oli siellä niin paljon virheitä verrattuna ensimmäiseen pilariin. Pitää paikkansa. Ja vielä enemmän se pitää paikkaansa oikeastaan kuin te edes kuvittelittekaan. Varmasti huomasitte, tilintarkastustuomioistuin on myös yksilönyt 0,7 prosentin verran virheitä 3.17-luvussa ja se liittää, liittyy myös maaseudun kehittämiseen. Siis virheiden määrä maaseudun kehittämisessä on aika merkittävä, enemmänkin kuin te kuvittelitte ja korostitte. Miksi näin sitten on? No yleisesti ottaen oikeastaan aika yksinkertaisesti selittää, mutta sen jälkeen se käy mutkikkaaksi, jos menen yksityiskohtiin. Mutta yleisesti ottaen yhtäältä meillä on yksinkertainen järjestelmä. Ensimmäinen pilari on aika yksinkertainen järjestelmä. Sen verran hektaareita, hektaareita ja sitten saat kertamaksun ja sitten kerrotaan. Sinällään yksinkertainen järjestelmä myös hallinnoida. Maaseudun kehittäminen on paljon monimutkaisempaa, koska siinä on kirjo eri interventiomuotoja, maatalouden ympäristö, perusrakenteiden kehittäminen, metsät, tukea ja niin edelleen. kun puitteet ovat kovin mutkikkaat säädöstä ajatellen, niin siellä on paljon enemmän tilaisuuksia, mahdollisuuksia myös virheisiin. Siksi virheiden määrä on suurempi siellä. Todennäköisesti se jatkuu vielä pitkään. Tilanteen kohentuminen tällä saralla riippuu oikeastaan siitä, että vielä pikku tarkempaa hoitoa tapahtuu jäsenvaltiossa. Mutta aika tuhrantuu. IAX on ollut jo täällä ties kuinka kauan, ja se on kylläkin parantunut aikaa myöden. Ja nyt ollaan päästy aika hyvään vaiheeseen sen loppuun saattamisessa, mutta ei vielä. Kuten me totetimme, APS on vielä puutteellinen. Maaseudun kehittäminen toimenpiteinen on uudempaa, monimutkaisempaa, siksi myös virhealttiimpaa. En usko kuitenkaan, että sillä juurikaan mitä voidaan tehdä. Ja vielä näistä kolmikanta keskusteluista sananen. Tilintarkastustuomioistuin ei puolla neuvotteluja seuraavista syistä. Me auditoimme komissiota. Siis talousarvion hallinnosta viime kädessä vastuunkantaa komissio. Tilintarkastuksen kohde, siis jota me selvitämme, on komissio, ei jäsenvaltiot. Komissio esittää talousarvion ja me annamme teille lausuntomme talousarvioiden toteuttamisesta. Eli viime kädessä me puhumme komission kanssa, niin me teemmekin. Ne ovat kahdenkeskisiä tapaamisia. No, totta kai me tapaamme myös jäsenvaltioita. Itse asiassa me tapaamme kaikki jäsenvaltiot, kirjoitamme heille, tapaamme heitä, Saamme vastauksia heiltä kirjallisesti ja käytämme kaikkia tätä tietoa. Mutta kun jotain on virheellisesti mitattu, niin ei tämä kolmikantaisuus oikeastaan mitään muuttaisi. Sanottiin, että on kolme hehtaaria, vaikka olikin vain kaksi ja puoli hehtaaria. Vaikka jäsenvaltio totesi, totesi tämän neuvottelussa niin tosiasiat ovat mitkä ovat. Jäsenvaltio on jo vastannut meille kirjallisesti asiasta. En oikein ymmärrä, mitä hyötyä olisi siitä, että olisi kolme keskisiä neuvotteluita, jos vielä palataan voihin. Tarvittaisiin oikeastaan neli, nelinkeskiset, eli nämä asianomaiset maat, ja vielä tilkatustuomioistuin. Tai oikeastaan viisikin. Se johtaisi sekannukseen. Jokainen pitäisi kiinni omasta sanastaan, mutta johtopäätös on kuitenkin meidän tehtävä. Tilintarkastustuomioistuin tekee ne johtopäätökset. Ja että meitä on kaksi, kolme tai viisi, niin ei se oikeastaan johtopäätöksen muuttaisi, koska tosiasiat ovat mitkä ovat. Jos ne ovat selvät, niin meidän tehtävänä on etsiä nimenomaan selkeitä että Jos ja kun niitä on, niin ei sillä ole merkitystä, kuinka monta istuu pöydän ääressä. Thank you. Uh, Kiitos. Herra komission jäsen. Merci, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Yritän vastata mahdollisimman monen kysymykseen ja kommenttiin selkeyttääkseni omasta puolestani asioita. Ensinnäkin maaseudun kehittäminen. Tunnustan ja sanoin puheenvuorossani, että jos puhutaan maatalouspolitiikasta, niin silloin puhutaan maatalouden kehittämisestä. Ja silloin pätevät tuomioistuimen johtopäätökset, mitä tulee suoriin maksuun, kaikki, joita maaseudun kehittämisrahasto takaa, niin tuomioistuimen tarkistukset ja jäsenvaltioiden tilastot osoittavat, että olemme alle kahden prosentin olennaisten virheiden kynnyksen alla. Mitä maaseudun kehittämiseen tulee, tuomioistuin on todennut erityisesti maatalouden ympäristötoimissa virheaste, joka on korkeampi, mutta puheenvuorossani totesin, että sinäkin tapauksessa merkittävää parantumista on tapahtunut viime vuosina, koska komissio on ryhtynyt toimiin viimeisen kahden vuoden aikana parantaakseen tilastoja toisaalta ja selkeyttääkseen kontrollia määrän laskemiseksi. Eli parannusta ja pienemmistä on tapahtunut tämä 0,7 prosenttia, joka täällä on mainittu, joka ei tuomistoiden istuman mielestä ole olennainen määrä. Tämä on korrekti summa, tämä on ennakkomaksuja jäsenvaltiolle. Tämä ei ole olennainen virhe, vaikka tämä on oikeudellinen virhe. Tämä on ennakkomaksu. Ja kun rahat on käytetty, valvonta on sitten ihan samanlaista kuin muillekin maksuille. Näissäkin tapauksessa Masadon kehittämisen virheaste on alentunut. Mainitsin jo viime vuonna, että me voimme päästä paremmalle tasolle, ot, ottaen huomioon maatalouden kehittämistavoitteet. Ne ovat poliittisia neuvoston ja parlamentin hyväksymiä tavoitteita ja niissä pyritään reagoimaan paikallisiin alueellisiin erityispiirteisiin maatalouden kehittämisessä. Ja näitä toimenpiteitä ei voi yksinkertaistaa enempää vaarantamatta politiikan tavoitteita. Joten tämä monimutkaisuuden aste on hyväksyttävä, jotta voidaan toteuttaa politiikkaa, joka ottaa huomioon maatalouden erityispiirteet. Maatalouden ympäristöpolitiikassa – tavoitteena on rohkaista viljelijöitä omaksumaan spesifejä viljelykäytäntöjä aluettaan biodiversiteetin, maaseudun, laadun ja vedenlaadun säilyttämiseksi. Tulevilla ohjelmointikausilla, kuten jo totesinkin, olemme ryhtyneet toimiin yksinkertaistaaksemme asioita, helpottaaksemme valvontaa, mitä tulee toimenpiteiden määrittelyihin ja mitä tulee tuloksellisuuteen suden mittaamiseen ja mitä tulee IAX-järjestelmän parantamiseen, joka takaa toimenpiteiden paremman kontrollin. Että jatkamme ponnisteluita tähän suuntaan. Fellner kysyi, miksi rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisen välillä on tällaisia eroja virheasteessa. Vastaus on se, että me olemme pyrkineet saman suustaittamaan, suuntaistamaan maaseudun kehittämistoimia ajaksin kontrolli mahdollisuuksien kanssa, joka tuo tiettyjä heikkouksia, mutta ei olennaisia virheitä. Rakataan totesikin, että esimerkiksi tilojen pinta-alan määrittämisessä tässä on miljoonia maatilkkuja, 10 miljoonia maatilkkuja Euroopassa. Ilmoituksessa on väistämättä virheitä, mutta tietokannossa – Ristikkaistarkastukset ja kenttätarkastukset mahdollistavat sen, että huolimatta näistä virheistä menojen laatu ei heikkene. Me olemme pyrkineet siis yhdenmukaistamaan maaseudun kehittämistoiminnet ajaksin mukaisesti. Ja meillä on vuosittaisia tarkastuksia maaseudun kehittämiselle – jota IAKSin alla hallinnoida, mikä auttaa meitä vuosittain identifioidaan ongelmia ja virheitä. Me voimme tehdä rahoituksellisia korjauksia. Kun me toteamme systeemisen ongelman, meillä on koko järjestelmä koskevia rahoituskorjauksia, joten voimme ajatella kontrollin parantamista mukaan lukien toisessa toinen pilari. Joten nykykontrollijärjestelmät ja ennaltaehkäisevät toimet mukaan lukien kontrollin parantamistoimintaohjelma ja rahoituskorjaukset, jotka ovat suhteutettuja havaittujen virheiden vakavuuteen, johtavat siihen, että kykenemme vuosittain toteamaan, onko ongelmia. Ja jonkun vuoden ajan meillä on tämä sertifiointijärjestel- kansallisten sertifiointijärjestelmien vuotuinen vahvistus, joka koskee kumpaakin pilaria. Kaikki nämä toimet, normit, säännöt, pitävät huolen siitä, että kykenemme tarkemmin seuraamaan tapahtumia vuosittain ja ryhtymään toimiin virheiden korjaamiseksi, että me joutuisi odottamaan monivuotisen rahoituskauden yli näitä toimia takaisin perintä. Siinäkin johdannossa mainitsin, että tuomioistuimen havaintojen perusteella Hatsimarkaksin kommenttien pohjalta me pyrimme parantamaan nykyjärjestelmää takaisin perinnän parantamiseksi 2006 lähtien, sitä lähtien kun komissio on ollut takaisin perinnän seurannasta vastuussa, aktiivinen takaisin perintä on lisääntynyt huomattavasti tällä 50-50 järjestelmällä. Eli neljän vuoden lopuksi, kahdeksan vuoden lopuksi erityistapauksissa, jos jäsenvaltiot eivät ole 50 prosenttia perineet takaisin, sanot, että veronmaksaja maksaa tuplasti, mutta toisaalta me työskentelemme jäsenvaltioiden kanssa. Emme kykene toimimaan yksin. Jäsenvaltioita on 27, mutta tällä puolet, puolet järjestelmällä jäsenvaltioista näkee, että tämä rohkaisee niitä perimään rahaa takaisin, koska tilanne on parantunut. Olemme tilanteessa, jossa ensimmäistä vuodesta lähtien on 20, yli 25 prosenttia takaisin perintään jäsenvaltioiden takaisin perintää. Aikaisemmin parin, kolmen vuoden, viiden vuoden kuluttua päästiin tähän. Meillä on jopa 40-45 prosentin takaisin perintää. Sitten 100 prosenttiin siirtyminen perintäkauden lopussa. Jos jäsenvaltio ei peri takaisin, komissio perii loput. Tämä rohkaisee jäsenvaltioita toimimaan ensimmäisenä vuosina kaudella mahdollisimman paljon. Ja sitten erot sen välillä, mitä jäsenvaltiot laskevat korjauksi, takaisin perittäväksi ja se, mitä komissio jossakin tapauksessa, esimerkiksi Kreikan tapauksessa toteaa takaisin perityksi. Sen lisäksi, mitä jäsenvaltiot toteavat virheeksi, jota lopputuosaaja saavat. Komissio seuraa systeemisiä virheitä, joihin tehdään kokonaiskorjauksia. Tämä oli Kreikan tapauksessa relevanttia. Totesimme tietokantajärjestelmässä MPSS virheitä. Sen vuoksi teimme rahoituskorjauksia, jotka olivat suhteutettuja virheen vakavuuteen. Virheitä ei todettu jäsenvaltiossa. Järjestelmä oli sen oma. Komissio auditoi. Ja tämän vuoksi on joskus eroja sen välillä, mitä jäsenvaltiot katsovat tarpeelliseksi periä lopputuen saajilta ja mitä komissio toteaa. Jos me toteamme olennaisen virheen äh, esimerkiksi maatilatietokannassa tai paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa, arvioidaan, että tämä vaikuttaa eurohan käyttäen ja rahat peritään takaisin. Jäsenvaltion pitää maksaa ja täytyy samanaikaisesti korjata tietokantaa. Ja tämä järjestelmä luo kannustimia. Ja se tämä merkitsee, että tähän mennessä me emme kovinkaan usein joutuneet estämään maksuja, koska maksujen lopettaminen on, on yleensä tällainen jaksotainen virhe. Jos pyritään vain perimään rahoja ta- takaisin, ongelmat voivat ää, äh, jatkua, mutta jos tehdään rahoituksessa korjauksia, on kannustimia korjata järjestelmää. Romania, Kreikka, Bulgaria on todettu. Ja nyt voimme auditoinnista todeta, että tilanne on parantunut. Eli tämä takaisinperinnästä mainitsin toimit, jotka liittyvät 100 prosentin järjestelmästä siirtymiseen 50-50 järjestelmään – Olemme myös selkeyttäneet jäsenvaille niiden velvollisuuden rekisteröidä se, mikä pitää periä takaisin, joten seuranta on parantunut. Mutta tässäkin me törmäämme kansalliseen lainsäädäntöön, koska joissakin tapauksissa täytyy odottaa oikeuden päätöksiä. Eli täytyy odottaa kansallisen lainsäädännön soveltamista ennen kuin komissio kykenee ryhtymään toimiin takaisinperinnän toteuttamiseksi. Joten politiikan yhdenmukaistamisessa on rajat. Pyrimme yhdenmukaistamaan politiikkaa, jotta samat periaatteet pätisivät jäsenvaltioissa, mutta emme voi korvata näiden maiden oikeuslaitosta. Jossakin maiden tapauksessa Italiassa ja Espanjassa asiat roikkuvat useamman vuodet. Emmekä kykene toimimaan ennen kuin tu- tuomiolla istun tekee päätöksen tai ennen kuin kansallista lainsäädäntöä toteutetaan esimerkiksi maksukyvyttömyyden tapauksessa. Me teemme voitavamme. Mutta jaamme tämän hallinnon. On tunnustettava, että kansallinen lainsäädäntö asettaa tiettyjä rajoja ja epäharmonisuus lainsäädännössä aiheuttaa toisiaan. Sitten voi kysymykseen. Palaisin tässä myös kolmikantaneuvotteluihin. En minä ole pyytänyt kolmikantatapaamisia, mutta kun ilmeisissä tapauksissa. Silloin kun kentällä kontrolleissa todetaan, että virhe on. Mutta on joskus tapahtumia, joissa kysymys on lainsäädännön tulkinnasta. Komissio soveltaa neuvoston ja parlamentin hyväksymään lainsäädäntöä ja tältä päätöks- pohjalta tehdään päätös siitä, pitääkö rahat periä takaisin vai ei, ja onko kyseessä olennainen virhe tai petos. Ja usein tapauksia, kun yhteishallinnassa on kysymys, kun kolme päätä lyödään yhteen, komissio ja jäsenvaltio, joka soveltaa EU-lainsäädäntöä, josta komission vastuu ja kannamme tämän vastuun, mutta sen täytäntöönpano tapahtuu jäsenvaltiossa. Jos meillä on kolmikanta neuvotteluja, me pääsemme helpommin selvittämään asioita silloin, kun on tulkintaongelmia. Tämä ei liity virheisiin tai kenttätarkastuksiin. Tätä menettelyä tuomioistuin käyttää rakennerahastojen tapauksessa ja toisen pillarin tapauksessa maaseudun kehittämisen suhteen – meillä on tällaisia soveltamiskysymyksiä. Herra tätä asioita, jotka soveltuvat yhteisen maatalouspolitiikkaan, miksi ne eivät sovellu kohesio. Me olemme kuitenkin halunneet käsitellä asioita samalla tavalla kuin Tuomme käsittelee kohesiopolitiikkaa. Siellä, missä me tunnistamme tarpeen selkeyttää asioita nopeammin. Me teemme ei välttämättä joka vuosi. Sitten nyt voi kysymykseen. Komission kanta oli, tässä ei kierretty asetusta. Ja sen valtiot ja operaattorit, jotka ovat implikoituja mukana jutussa, ovat kunnioittaneet lakia. Siksi lähdemme siitä, että tätä rahaa ei tarvita tarvitse periä takaisin. Ehkä asetuksessa on heikkouksia. Ehkä tällainen vaihto, kun on. Voi varastoja ja niitä ei jaeta vähäosaisimmille, vaan myydään näitä varastoja ohjelmien rahoittamiseksi, niin tätä määrästä voisi parantaa ehkä. Vuodesta 2014 lähtien tämä ei ole enää voimassa. 12.13 sitä ei voi soveltaa, koska varastoja ei ole, joita jaetaan rahaa suoraan. Mutta 2009 vuodelle tämä sääntö, että tätä jakoa ei tapahdu sillä, siinä maassa, missä interventiot tapahtuu, se koski nimenomaan 2009 se koski sitä, että jos voita vedetään jonkun maan markkinoilta, koska on liikatuotantoa, että se sitten myytäisiin samoille markkinoille, joissa ohjelmaa sovelletaan. Mutta operaattorit ovat kunnioittaneet lainsäädäntöä. Nä, tämä on komission mielipide. Koska Saksan voi on rahoittanut Italian vähävaraisille suunnattua ohjelmaa. Ja italialainen operaattori jakoi myi tämän voin kun voi on myyty, se kiertää sisämarkkinoilla. Kun voi on markkinoilla, emme voi estää, että se siirtyisi sitten Hollantiin tai Saksaan. Nämä ovat sisämarkkinasäännöt. Tavoitteena on rahoittaa vähävaraisille suunnattuja ohjelmia. Toisekseen, kun tämä markkinakriisi oli olemassa ja ongelma paljastui, ehdot täyttyivät. Lainsäädäntöä noudatettiin. Jos lainsäädännössä on heikkouksia, sehän on todettu toisessa yhteydessä. Välttämättömiä parannuksia tarvitaan. Parannuksia syntyy jo siitä, että ohjelmia koskevan lainsäädäntö on täysin muuttunut. Tässä meidän tulkintamme. Sitten Fellner otti esille kysymyksen monimutkaisuudesta – voin vakuuttaa teille, mutta voimme keskustella tästä lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä, että viherryttämiseen liittyvät toimet ovat mahdollisuuksia käyttäen samaa kentällä tapahtuvaa kontrollia kuin nykysäännössä suurissa maksatuksista. Ja kontrolli toteutetaan samalla jaksotuksella, joten mahdollisimman paljon pyrimme vähentämään järjestelmän vaadittua monimutkaisuutta, mutta puheenvuorossa totesin, että, totesin, että EU-rahaa täytyy korrektisti ää, valvoa, mutta täytyy myös saada tuloksia. Ja täällä on puhuttu ohjelmien laadullisesta tuloksellisuudesta. Meillä on arvioita, ei ainoastaan joka kerta kun teemme kontrolleja. Arvioita tehdään joka vuosi kun valmistelemme uudistuksia, kun pyrimme parantamaan maanviljelyn tukijärjestelmiä kuten tapauksesta puhuitte. Ja myöskin puuvilla tapauksessa meillä on eri, erityistä tapaus, koska meillä on tuotantoon sidottua maksua, se on erityistapaus. Mutta meillä on myös tapauksia, jossa tuotanto ja tuotanto on eritetty, mutta meillä on kuitenkin, meillä on hehtaari laskelmat, mutta tuki ei per, perustu viljelyalueeseen. Eli viljellä on riittävästi marginaalia että hän voi neuvostella maanomistajan kanssa äh, vuokrista ilman, että viitataan tukeen. Koska tuki ei ole vuosittain hehtaari pohjainen. Ja, ja se on suhteessa työhön, jota viljelijä tekee, ei maanomistaja. Se on suhteessa parannuksiin. Ja 2014 me olemme paljon paremmin kohdentaneet tuet, koska meillä on nuorille erityistuki, pienille viljelijöille erityinen toki. Ja epäsuotuiselle alueelle oma toki. Kohdentaminen on parempaa. Se on liian yleisluontoista, jotta syntyisi sellaisia tulkintoja kuin mitä mainitsitte. Kysymys takaisinperinnästä. Mainitsinkin sen. Ympäristötoimet selitin, miksi Miksi ne ovat monimutkaisia? Silläkin näkyy parannuksia. Takaisin perästä herrasta selitin, miksi meillä on nämä erot sen välillä, mitä jäsenvaltiot toteavat. Ja me perimme seurattavuus. Kiitos, että otitte tämän esille. Minulle tämä on olennainen kysymys. meidän on annettava veronmaksajalle mahdollisuus nähdä, minne raha menee. Komissio valmistelee meille uutta lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon tuomioistuimen havainnot, huomiot, mitkä takavat tietosuojan fyysisille henkilöille. Tämä ei estä sitä, etteikö meillä olisi sääntöjä, jos yritykset ainakin suuret tuensaajat voidaan tunnistaa transparentisti. Ja tullaan 2012 tekemään lainsäädäntöehdotuksen tästä asiasta. Madame Ivanova, yhteisrahoitusmaille, jo, joilla on vaikeuksia. Yhteisrahoitus ei muuta mitenkään. Kontrollia laatua. Budjetti on sama. Maaseudun kehittämisbudjettia kokonaisuudessaan ei kasveta ainoastaan yhteisrahoitus suhteita. Kontrollin intensiteetti on sama. Ei kontrollia tarvitse lisätä tuon vuoksi, meillä on aina edustavat otokset kontrollia varten. Sanotaan, että tämä me tuo parhaiten toimivia maita. Tämä korkeampi ää, on maille, siellä kohdennettu maille, jotka hallinnoivat varoja huonosti, se on kohdennettu maille, joilla on tällaisia ongelmia. Se, että Kreikalla on ollut ongelmia, ei merkitse, että me emme olisi tehneet tarkastuksia tai tehneet korjauksia rahoituksessa. Kontrollin laatu ja vaatimukset ovat toinen asia. Ja yhteenrahoitusosuudet eivät vaikuta siihen, että me asettaisimme vähemmän vaatimuksia näille maille. Olemme osoittaneet tämän Kreikan, Romanian ja Bulgarian tapauksessakin ja muissa maissa. Niin. Oletan vastanneeni kaikkiin kysymyksiin. Question of the milk. Maittokiintiöt Italiassa tämä lisämaksu. Italiako sen maksaa vai maanviljelijät? No, tässä tapauksessa komissio on jo tehnyt pyynnön Italialle takaisinperinnästä 55 säännön nojalla. Me seuraamme hyvin tarkkaan myös tätä oikeudellista menettelyä Italiassa, että Italian tuottajilta voi periä nämä varat. Takaisinperintä on jo tehty, mutta edelleen on oikeudenkäyntejä käynnissä kansalliset viranomaiset eivät ole vielä selvittäneet tarkkaan tilannetta, kuka maksaa ja kuinka paljon. Komissio ei siksi voi pidemmälle tässä nyt mennä, mutta tämä jatkuu. Seuraamme tarkkaan viranomaisten toimintaa. Näin on myös Espanjassa. Jo oikeus on joskus hiukkasen hidas, kun päätöksiä tehdään ja kun lopullista päätöstä ei ole. Me emme voi sen pidemmälle mennä, mutta kyllä me seuraamme tarkkana. Mrs. Gressler. Gressle. No ihan vain maitokiintiöistä, petoksista ja sen semmoisesta. Ehkä voitaisiin saada luettelo kaikki tapauksista, petoksista, maitokiintiöissä, kaikissa jäsenvaltioissa. Nimittäin Espanjasta tiedän tapauksen. Sinä puhuit Italiasta, ehkä olisi järkevää meidän työmme kannalta jatkossa. Michel commissaire... Herra komission jäsen, olisiko se mahdollista? Juu, ihan, mikä siinä? On se mahdollista. Kyllä, me toimitamme tämmöiset tiedot, mutta jälleen kerran ajatellaan, mikä tilanne nyt on, mitä on peritty takaisin, mitä vielä peritään takaisin ja missä vaiheessa puolestaan on näiden tapausten käsittely tuomioistuimissa jäsenvaltiossa. Like... Onko vielä joku, joka haluaa kommentoida tilintarkastustuomioistuimien tai komission jäsenen vastauksia? Kyllä, totta kai herra Fjellner, mutta ensin mahdollisesti jotkut muut. Ei halua kukaan, eli herra Fjellner, yhteenveto. Thanks a lot. Kiitoksia oikein paljon puhun lyhyesti. Minun mielestäni meillä oli erittäin hyvät puheenvuorot ja erittäin hyvä keskustelu monista aiheista. Oli hyvä saada kuulla lisää täytäntöönpanasta, miten sanktiot toimivat, jotta näkee erot, ei vain komission sisällä, vaan myöskin erot saman alueen sisällä minusta tuntuu, että meidän täytyy puhua vähän enemmän vielä voista eh, tavalla tai toisella. tai ehkä voisin ottaa tämän eh, kysymyksen näistä kolmikantaneuvotteluista tai ei. Kuulin kyllä ihan selvästi, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi siitä, mistä he pitävät. Ehkä eh, kahdenväliset kokoukset mieluummin kuin kolme kanta tai nelimalliset, mutta jos komissio sanoo, että jos se kerran toimii, niin en ymmärrä kohesiossa, niin en kyllä ymmärrä, miksi se ei toimisi maataloudessa. Ja olen puhunut ihmisten kanssa, jotka työskentelevät kohesiosaralla ja suurin osa ihmisistä on varsin tyytyväisiä. Mutta ehkä tämä ei ole välttämättä se ratkaisu, kuten aivan naivista naivisti epäilin tässä voi-tapauksessa, koska kun nyt luen tämän komission vastauksen, jossa komissio selvästi sanoo, että voi tapauksessa komissio ei näe mitään pohjaa sille, että nämä summat voitaisiin takaisin periä. Normaalisti Ymmärrän, jos meillä on keskustelu siitä, että onko kyse olennaista virheestä tai todella petoksesta, mutta tässä tapauksessa tilintarkastusympistö sanoi, että kyse on petoksesta. Komissio sanoi, että tämä on ihan tavallinen tilanne. Ja jos lain, ehkä lain kirjainta on noudatettu, mutta lain kirjain on niin hirveän heikko, että jos nyt oikein ymmärsin tilintarkastustuomioistuinta, niin sen yritys tavallaan kiertää tämä lain kirjain on ihan hyväksyttävä, joten e, meidän pitäisi kaivella vähän enemmän ja tavalla tai toisella keskustella tästä vielä enemmän. Tässä vaiheessa haluan vain tietää enemmän tästä tapauksesta ja lukea vähän enemmän, enkä nyt käydä pitkää keskustelua täällä yksityiskohdista, mutta meidän tulisi ymmärtää sitä paremmin. Muuten meillä on ollut hyvä kokous ja minulla ainakin on nyt pohjatiedot, jotta voin tehdä johtopäätöksiä, joten kiitoksia kaikille. Ai. En voi olla sen enempää. Samaa mieltä se oli tosi hyvä keskustelu mielestäni. Kaikki tilintarkastuomioistuin, komissio ovat tyytyväisiä varmasti tähän keskusteluun. Ja näin tämä kohta on hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Kiitoksia kovasti.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 In case somebody likes to... Jos joku haluaa keskustelujaan jatkaa, voisitteko tehdä sen salin ulkopuolella? I like to proceed with... Minä haluaisin jatkaa kohtaan seitsemän. No niin. And I would like to give. Tässä puheenvuoron saa Could everybody... Voisitteko nyt kaikki istuutua? The, I give the floor to... Tässä herra Kubik saa puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimesta. Hän voi alustaa erikoiskertomusta koulumaito ja hedelmäohjelmat, ovatko ne vaikutuksellisia? Olkaa hyvä. The members of... Niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt tilintarkastuksen kahdesta järjestelmästä, jota EU rahoittaa, nimittäin koulumaito- ja kouluhedelmäohjelmat. Ja kerron teille nyt lyhyesti meidän johtopäätöksemme ja suosituksemme. Koulumaito-ohjelmaa EU on rahoittanut jo yli 30 vuoden aika, ajan. Yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että maito ja maitotuotteita voidaan myydä alennetulla hinnolla koululaisille. Ja tarjotaanko tämä maito, jogurtti ja juusto osana kouluruokailua tai tarjotaanko se ruokailun ulkopuolella, on päätös, jonka koulu voi tehdä itse ja jokainen EUn koulu voi osallistua tähän koulumaito-ohjelmaan. Hedelmäohjelma on uusi, se perustettiin vuonna 2009, sen peruspiirteet ovat, täytyy olla kansallinen kouluhedelmästrategia, hedelmien ja vihannesten jako on ilmaista periaatteessa, jako tapahtuu muualla kuin kouluruokailun yhteydessä ja tähän jakoon täytyy liittyä, jakeluun täytyy liittyä jonkinlaista opetustoimintaa. Kummallakin ohjelmalla on sama perusperiaate ja niillä yritetään saavuttaa samat tavoitteet, nimittäin yritetään vakauttaa markkina, tämän markkinatavoite, ja edistää terveellisiä ruokailutottumuksia. Nämä on tämä ravinto- ja terveystavoite. Kummallakin ohjelma yritetään saada aikaan sama vaikutus, lyhyen tähtäimen vaikutus, lisätä tai pitää yllä tämän tuetun tuotteen käyttöä nuorison keskuudessa ja pitkällä tähtäimellä edistää hyviä ruokailutottumuksia ja tällä tavoin valistaa. Haluaisin korostaa, että tässä tilintarkastuksessa, tässä tarkastuksessa keskityttiin koulumaito-ohjelmaan ja lisäksi tehtiin arviointi tästä uudesta hedelmäjärjestelmästä. Ja tilintarkastustuomioistuimen mukaan mm, tämä ohjelma vaikuttaa hyvin vähän lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Lyhyellä tähtäimellä järjestelmä ei ole kovinkaan tehokas. Se ei ole kovinkaan kiinnostava, koska siinä on suuri hallinnointitaakka ja lisäksi on se aiheuttaa hyvin paljon taakkaa muutenkin. Tätä on hyvin vaikea välttää, erityisesti kun maitoa jaetaan kouluruokailun yhteydessä. Eli Useimmissa tapauksissa nämä tuotteet olisivat olleet mukana kouluruokailussa, vaikka tukia ei olisi maksuttukaan. Mitä tulee pitkän tähtäimen vaikutukseen, niin tilintarkastustuomioistuin sitä mieltä, että tällä hetkellä ohjelma ei ota riittävästi huomiin koulutustavoitteita, ei ole johdonmukaisuutta ohjelman valistustavoitteiden ja sen täytäntöönpanon välillä. Erityisesti jakelua ei usein järjestetä näkyvällä tavalla, eikä muutaan muitakaan valistustoimenpiteitä ole otettu käyttöön. Haluaisin hiukan katsoa taaksepäin. Vuonna 1999 komissio suositti neuvostolla, että tämä ohjelma pitäisi lopettaa, koska se ei ollut kustannustehokas. Ja neuvosto kuitenkin päätti pitää yllä tämän ohjelman, vaikka hyvin paljon myönteisiä muutoksia on tehty vuodesta 1999 lähtien, niin nämä tärkeimmät ongelmat, jotka teille esittelin, ovat yhäkin ratkaisematta. Toisaalta olemme sitä mieltä, että suurin osa näistä heikkouksista, jotka me olemme tunnistaneet tässä koulumaito-ohjelmassa on todettu ja ainakin osittain komissio on ottanut ne huomioon, kun se on suunnitellut kouluhedelmäohjelman. Ja seurauksena tästä kouluhedelmäohjelmassa meillä on standardisoitu jakelujärjestelmä, joka on ilmainen ja se tapahtuu kouluruokailun ulkopuolella. Lisäksi eh, valistustoimenpiteille on annettu tärkeä merkitys kouluhedelmäohjelmassa ja komission asetuksen mukaan niiden tulisi varmistaa tämän ohjelman menestyksekäs täytäntöönpano. Vaikka onkin liian aikaista arvioida, onko tämä uusi järjestelmä tehokas, niin joka tapauksessa se näyttää todennäköisemmin saavuttavan lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteensa. Ottaen huomioon tämän koulumaito-ohjelman hyvin rajallinen vaikutus, niin sen tulevaisuus, se pitäisikö sitä pitää yllä vai pitäisikö se lopettaa, täytyisi perustua siihen, että tehdään suuria muutoksia, jotka poistavat nämä heikkoudet, jotka on tunnistettu. Pitäisi huomioida seuraavat asiat. Ensinnäkin, jos koulumaito-ohjelman täytyisi todellakin vaikuttaa sen maidon määrään, jota kouluissa käytetään, niin tuki per kilo täytyisi nostaa sellaiselle tasolle, että maitoa voidaan jakaa ilmaiseksi. Haluaisin korostaa sitä, että tämä suositus ei välttämättä tarkoittaisi EUn menojen kasvamista. Päinvastoin se tarkoittaisi, että resurssit keskitettäisiin kapeampaan väestön alaan ja tämä väestöala pitää määritellä ravinnontarpeen pohjalta. Toiseksi pitäisi toimia, jotta poistettaisiin ongelmat, jotka liittyvät maidon jakeluun kouluruokailun yhteydessä ja varmistaa se, että tämä ohjelma olisi mahdollisimman näkyvä. Ja kolmanneksi, mitä tulee valistustavoitteisiin, niin näiden ohjelmien täytyisi harmonisemmin ottaa huomioon nämä valmistus, valistustoimenpiteet. Ja jos näiden valistustoimenpiteiden, jos niitä vahvistetaan, niin silloin EUn yhteisrahoitus olisi järkevämpää. Lisäksi pitäisi olla enemmän synergiaa ja yhteistyötä näiden kahden ohjelman välillä, jotta voidaan varmistaa, että ne ähm, ovat eräänlainen harmonisoitu lähestymistapa elin, äh, ravintoa, ravin, tahtoa suhteen ja elintapojen parantamiseksi. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä järjestelmää voidaan muuttaa sillä tavoin, että se voisi olla tehokkaampi ja myöskin kustannustehokkaampi. Kiitoksia. Kiitoksia esittelee Itälä. Kiitos puheenjohtaja. Tältä osin tilintarkastustuomioistuimen raportti on harvinaisen selkeä tekstiä ja sen perusteella on aika helppo tehdä johtopäätöksiä. Tässähän ei ole pystytty saamaan merkittävää vaikutusta markkinoiden tasapainoon eikä sitten ravinto- ja terveystavoitteidenkään saavuttamiseen. On ihan selkeää, että eh, koulumaito-ohjelman mukainen tuki on liian vähäinen ja sitten taas hallinnollinen taakka ihan liian suuri. Itse asiassa itse kiinnostuin tästä asiasta, kun olin aikaisemmin lukenut oman kaupunkini eh, lehdestä ison äh, artikkelin siitä, että oman kaupunkini päätti lopettaa, koska koulujen rehtorit olivat täysin kyllästyneet siihen, että he joutuvat täyttämään valtavan määrän kaavakkeita saadakseen mitättömän määrän rahaa, jolla ei ole mitään vaikutusta. Ja näin tämä tapahtuu nykyään sitten ympäri Eurooppaa. Eli käytännössä on kyse nollavaikutuksesta. Tässä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Lopettaa tämä kokonaan, koska tämä kyllä pilaa EU-mainetta veronmaksajien rahankäyttäjänä tällaisena. Tai sitten niin, että tämä uudistetaan merkittävästi, eli kohdennetaan nämä rahat äh, joko ikäluokkiin tai alueellisesti, mutta niin, että sillä on sitten selkeä vaikutus. Tiedän, että esimerkiksi omassa kotimaassani niin niin suomalaiset lapset juovat joka tapauksessa maitoa, ei sinne tarvita mitään tukea. Mutta monissa maissa tilanne on toisenlainen ja siksi nämä pitäisi kohdentaa, että tämä tuki on reilusti merkittävämpi sitten niillä alueilla, johon sitä tehdään. Ja, mutta jollei tätä tehdä, niin sitten tämä ohjelma tällaisena kyllä kannattaa lopettaa. Kiitoksia sitten komissio. You presume rightly, Mr. Ihan oikein oletitte. Minä haluaisin teitä ja herra Itälää kiittää ja myös Kubikke ja valiokunnan jäseniä tilaisuudesta keskustella koulumaidosta ja kouluhedelmistä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen pohjalta. Haluaisin kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta ja herra Itälää heidän omista huomioistaan ja suosituksistaan totta kai niin, että voidaan tehostaa kumpakin järjestelmää. Sikäli arviot ovat tärkeitä. Euroopan koulumaito- ja hedelmäjärjestö haluavat lisätä terveellisten maitotuotteiden hedelmien kulutusta koululaisten parissa. Paitsi ajatellaan niiden ravintoluonnetta, niin tällä on myös koulutuksellinen tavoitteensa niin, että lapset omaksuvat terveelliset elintavat ja hyvät ruokailutottumukset. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yleensä se tapahtuu liian myöhään elämässä. Molemmat järjestelmät auttavat myös maataloutta ja näin voitaisiin ottaa kouluohjelmiin pysyvästi mukaan tämä ja voidaan ylipainoisuutta torjua koululaisten parilla. Koulutusta lisäämällä me voimme kohentaa myös näiden tuotteiden asema markkinoilla. Komissio on sinällään myönteinen, että tilintarkastustuomioistuin on ollut myönteinen kommenteissaan kouluhedelmäjärjestelmässä. Jos ajatellaan lainsäädäntöesityksiä, joita meillä on ympissä vuoden 2013 jälkeen, komissio on esittämässä, että edelleen vahvistettaisiin järjestelmää. Olemme ajatelleet, että budjetti kasvaisi 150 miljoonaa kouluvuotta kohden ja 75 prosenttia olisi yhteisrahoituksen aste ja ehkä 90 riippuen alueesta ja 150 miljoonaa on siis kasvua tähän 90 miljoonaan verrattuna. Tämän lisäksi on mahdollisuus yhteisrahoittaa muita toimenpiteitä. Ne nyt edunsaajat ovat rahoittaneet. Me haluamme nyt yhteisrahoittaa niitäkin toimia. Meidän esityksemme on tilintarkastustuomioistuin suositusten mukainen. Koulumaitojärjestelmästä puheen ollen komissio ei ole samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ajatellen mittakaavasta virheissä tai ongelmissa. Sitä tarkistettiin viimeksi 2008 ja 2009 sen jälkeen, kun oli kuultu laajalti kaikki jäsenvaltiot, parlamentti, neuvosto ja eri sidosryhmät. Kuulemisen pohjalta saatiin paljon kohennusehdotuksia järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi niin, että listattaa tukikelpoisista tuotteista laajennettaisiin tai otettaisiin tietyt käyttäjäryhmät tai tietyt maitotuoteryhmät. Näin ei olisi tätä nollavaikutusta niin paljon. Tämän kuulemisen menestys osoitti, että kiinnostusta on valtavista kaikkien tahojen osalta ja vahvaa tukeakin myös jäsenvaltioissa. Minä myös toteaisin, että Euroopan parlamentissa on annettu tukea, koska 9 miljoonaa enemmän pantiin tähän ohjelmaan verrattuna komission esitykseen. Parlamentti on hiljattain päättänyt jopa siis lisätä tätä 81 miljoonaan 90 miljoonaan. 26 jäsenvaltiota puheenjohtaja osallistuu tällä AVA-ohjelmaan. Ja vaikkakin tuen taso on aika alhainen, järjestelmät ovat kuitenkin patistaneet viranomaisia lisäämään tätä lisävaroin, mitä komissio tarjoaa. Usea jäsenvaltio ei ole noudattanut samanlaista kansallista järjestelmää ennen liittymistä unioniin. Kun ajatellaan nykyistä kriisejä, kurimusta ja, tuki, ja, ja näitä leikkaustoimia jäsenvaltioissa, niin jos me nyt leikkaamme tai keskeytämme unionin ohjelman, niin se varmasti johtaisi siihen, että häviäisi paljon tästä ohjelmasta, ei yhtä lailla uusissa kuin vanhoissakin jäsenvaltioissa. Komissio haluaa nyt tehdä yhteistyötä lainsäädäntöviranomaisten kanssa niin, että voidaan edelleen lisätä vaikuttavuutta ja lisäarvoa luonnetta koulumaitojärjestelmässä. Komissio lainsäädäntöesityksessä ympiksi 2013 jälkeen on ottanut jo huomioon joitakin sekä tilintarkastustuomioistuimen että valiokunnan esittelijän ehdotukset. Näin olisi kansallinen strategia, kun täytäntöön pannaan koulumaitojärjestelmää ja komissio voisi delegoidun säädöksiin asettaa kriteerit kohdennetuksi äh, toiminnaksi. Tätäkin on tähdennetty täällä. Lisäksi Euroopan parlamentin jäsenvaltiot saavat myös tilaisuuden käydä keskustelua muista näkökohdista ohjelmassa. Kattavuus tuotteita ajatellen, mikä on koulutuksellinen rakenne ja ketkä ovat edunsaajat. Myös tarvitaan lisää toimenpiteitä tai ehkä voidaan hakea lisäsynergiaakin koulun hedelmäjärjestelmän kanssa. Tulossa on myös arviointi 2012 molemmissa ohjelmissa koulumaito-ohjelmassa 2013 ja siksi saada lisätietoa myös siitä, miten näitä ohjelmia voidaan vielä kohettaa. Kuitenkin niin, että säilytetään kohtuullisella tasolla hallintotaakka, kun jäsenvaltiot tätä toimeenpanevat. Kiitoksia kovasti teidän huomiostanne. Thank you. Kiitos. Kolme jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa. Kun aikaa rientää, niin no, ai viisi näköjään. No, ehdottaisin, että kaksi minuuttia kullekin. Herra Hatsimarkkaakis ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Siltä mitä tämä kuulostaa, niin ohjelma on liian monimutkainen, eikä se tuo tavoiteltuja tavoitteita. Ja nyt tässä pohditaan sitä, että pitäisikö se lopettaa. No minä nyt argumentoin sitä vastaan. Tiedän, että on tuomioistuimen päätös, joka kyseenalaistaa sen, että, de, että maatalouden pääosasto voi tätä edes hoitaa. Minua kiinnostaa tämä EU opettava EUn opetusaspekti ja myöskin kansanterveysaspekti. Mehän olemme EU-ssa vastuussa kansanterveydestä, mutta siitähän vastaa komissaari Dalli, eikä mitenkään maatalouden pääosasto, hän vastaa terveydestä. Ja siksi ehdottaisin, että asiaa katsotaan tästä näkökulmasta. Toinen näkökulma on EUn näkyvyys. Se ei nyt toteudu. Koulu ruokaloista ei näe, että tässä on kyse EU-ohjelmasta, mutta jos muistelette omaa kouluaikaanne, minä muistan oman kouluaikani, meiltä sai koulumaitoa, siitä piti myös maksaa, mutta jos olisin silloin tiennyt, että EU antaa minulle banaanin, no ei ehkä banaania, mutta omenan, joka antaa minulle hedelmän ja maidon ilmaiseksi verrattuna siihen epäterveelliseen välipalan, jonka voi ostaa, niin silloin se olisi mielestäni ollut hyvä asia ja, tässä ajassa olisi ikävää luopua tästä ohjelmasta, mutta se pitäisi kyllä uudistaa täysin. Ja myöskin asioiden komission sisällä pitäisi muuttua tuomioistuimen päätöksen pohjalta ja yhteistyön jäsenvaltioiden kanssa. Eli ilmaisuus, näkyvyys, parempi yhteistyö ja parempi vastuunjako, tällä tavoin meidän pitäisi toimia. Minusta olisi kovin ikävää luopua tästä ohjelmasta. Vetoan komissioon, että se tekisi ehkä täysin uuden ehdotuksen. Herra Eppink, Yes, President, I've just... Puheenjohtaja. Minulla on kaksi faktakysymystä herra Kobekille. Ensiksi haluaisin tietää, mikä on kummankin ohjelman täsmällinen vuosibudjetti. Toisekseen haluaisin tietää, kauanko kestää koululta saada tämä tukiprosessi loppuun vietyä ajatellen sitten maidon lopputoimitusta. Kiitoksia herra Wojciechowski. Dziękuję panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, yhtäältä meillä on ylituotantoa tuotteissa, maanviljelijät törmäävät ongelmiin myynnissä, ja sitten toisaalta meillä on myös ruokailutottumusten kanssa ongelmia ja sitten ongelmia myös lasten kanssa monissakin maissa, jotka eivät saa ihan kerta kaikkiaan riittävästi ruokaa, ovat aliravittuja. Toisin sanoen näiden ohjelmien merkitys on kyllä ihan selvä. Täytyy vain miettiä, miksi ne eivät toimi kunnolla. Minä oikeastaan kysyisinkin tilintarkastustuomioistuimelta hiukkasen pohdiskelua puolesta, nimittäin minä tiedän, että me olemme joutuneet tilanteeseen, että on liikaa täytäntöpanomääräyksiä Puolassa. Tämä on kyllä myös mainittu tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Esimerkiksi heidän kohdalla ei ollut riittävästi palveluntarjoajia, siksi ohjelma ei toiminut kunnolla. Ehkä säännöt ovat liian tiukat täytäntöönpanoa ajatellen, siksi ohjelma ei toimi kunnolla. Tämä ensinnä. Toiseksi Onko meillä riittävästi tarjolla tietoa siitä, että ohjelmat jossakin jäsenvaltiossa toimivat hyvin? Kiitoksia, herra Rova Sesková. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych to vzala trochu protože No, minä haluaisin puhua hiukan yleisemmin, koska tulen jäsenvaltiosta, kun jossa kun reaalisosialismia luotiin, me saimme maitoa ja hedelmiä ilmaiseksi koulussa kommunismin aikana. Muistan tämän vielä lapsuudestani ja minun täytyy sanoa, että omasta kokemuksestani vaikutus, jonka pitäisi olla valistuksellinen, on itse asiassa aika kyseenalainen. Ja noin yleisesti sanottuna olen sitä mieltä, että lasten ruokailutottumukset ovat vanhempien ja perheen käsissä, eivätkä EUn käsissä, joten äh, olen iloinen tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja kovasti tuen myös esittelijän asiakirjaa, jossa puhutaan siitä, että mahdollisesti tämä ohjelma lopetettaisiin täysin, ei pelkästään äh, uudistettaisiin. Ja siinä mainitaan myös se, että veronmaksajan rahoja tuhlataan ja tuen kyllä kovasti tätä näkökulmaa. koska e-, jäsenvaltioiden budjetissa ja alueellisessa budjetissa on erilaisia yhteisrahoitusvaatimuksia, niin tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa tämä on mielestäni vähän varsin turhaa. Rova Holmeier. Ensinnäkään minulla olisi kysymys tästä tuomioistuimen päätöksestä. Olenko oikeassa, jos sanon, että tuomioistuimen päätöksen mukaan ei ole mahdollista järjestää tällaista ohjelmaa, jos ei ole ylituotantoa, eli että jakaa jotain, mistä ei ole ylituotantoa sosiaaliohjelmana maatalousbudjetista. Minun tietääkseni tämä ei ole mahdollista, että siis tällaisia sosiaaliohjelmia rahoitetaan maatalousbudjetista, koska siitä sittenhän kyse on sosiaaliohjelmasta, jos tämä ei synny ylituotannosta, jota ei markkinoilla saada myytyä. Ja jos sitten pohditaan, että meillä on näin paljon maitoa, miten voimme järkevästi käyttää sen ja auttaa sillä tavoin lapsia köyhempiä mm, valistaa, jakaa sitä kouluissa ja niin poispäin. Toiseksi kysymys olisi niiden sitä koulujen, sitä koulujen määrästä, niistä lasten määrästä, jotka ovat olleet tämän ohjelman piirissä. Ja jos tällainen ohjelma pitää luoda, niin pitäisikö se järjestää niin, että se loppujen lopuksi johtaa siihen, että jäsenvaltioissa sitä ei voida toteuttaa. En tiedä, onko tämä järkevää. Olen nähnyt tämän omassa jäsenvaltiossa, niin Koko logistiikka on maksettava itse, eli lapsi sitten maksaa siitä omenasta jotain ja myöskin päärynästä. Eli vaikutus verrattuna siihen, että ostaako se supermarketista siitä viere, vierestä, niin siellähän omena maksaa saman verran, joten teho on aika alhainen. Näin tämän omassa jäsenvaltiossa mielestäni se ei ollut kovinkaan järkevää ja siksi meillä tämä ohjelman toteuttaminen lopetettiin, koska koska vähittäiskaupalla oli paljon parempi logistiikka ja pystyivät järjestämään tämän paljon halvemmin kuin meidän hyvin sosiaalisessa ohjelmassamme. Joten joko luodaan järkevä ohjelma, mutta minä todella kyseenalaistan sen, onko tämä EUn tehtävä vai pitäisikö meidän ehkä analysoida vähän tarkemmin, miksi jostain syystä joitakin tuotteita joillekin jaamme, mutta mielestäni tämä on kyllä kovin kyseenalaista. Ja, jetzt komme ich aus Niin, minä tulen samasta jäsenvaltiosta kuin äh, Rova Holmajan, mutta eli osavaltiosta. Ja Nordrhein-Westfalenissa tämä toimii. Ja siellä lapset eivät maksa päärynöistä ja omenoista. Ja tämä varmaan johtuu siitä, että Bayeri on järjestänyt tämän ohjelman toteutuksen eri tavoin kuin äh, Nordrhein-Westfalen. Ja äh, siellä äh, se on järjestetty niin, että koulut saattoivat äh, hakea osallistumista tähän ohjelmaan että määriteltiin kriteerejä sille, mitä kouluja tuetaan. Tämä oli vielä Rytkersin hallituksen aikana. Ja sitten valittiin sellaisia kouluja, jotka ovat tällaisessa mm, ikään kuin sosiaalisessa polttopisteessä Saksassa. Ja siellä, missä näitä tuotteita jaetaan, niin tämä tuo todella hyötyä lapsille, koska nämä lapset ovat sellaisia, että ne saavat vanhemmiltaan kaksi euroa, jotta he voivat ostaa itselleen suklaapatukan, kun he menevät kouluun. Eli kyllä tästä silloin on hyötyä. Mm, jos me nyt teemme sen päätöksen, että tällainen maataloustuotteiden jako-ohjelma joka on noin 180 miljoonaa euroa, 90 miljoonaa koulumaito-ohjelmassa ja 90 miljoonaa kouluhedelmäohjelmaa. Jos me päätämme, että me luovumme tästä, niin sitten meillä on ylimääräistä määrärahaa. Hyödyttääkö tämä maataloutta, sitä en tiedä mutta ainakin kouluhedelmäohjelmasta voin sanoa sen, että siellä missä ohjelmaa hallinnoidaan kunnolla, niin se ei tule hyödyttämään lapsia. Ja siksi ajattelen kovin samoin kuin Jorgo Shatsimarkakis. Pieni lisäkommentti puheenjohtaja. Äh, Bayerissa on jo äh, ilmainen kouluruokailu kaikille lapsille, joten täm, nämä omenat tulevat ikään kuin turhaan, koska lapset saavat jo omenoita. Söndergaard. Ja Kiitos puheenjohtaja. Tässä varmasti erilaisia kokemuksia eri jäsenmaissa. Sanoisin, että Tanskassa koulussa hedelmien jakoa on kritisoitu siitä, että tuota, kaikkein niitä kouluja, joilla on eniten resursseja, jotka ovat usein vauraimmissa kortteleissa, koska tätä käytetään lähinnä koulussa, jossa on jo muutenkin hedelmien jakoa. Ja sitten toisaalta re- resurssiköyhät koulut eivät käytä tätä järjestelmää. Tämä on Tanskan kokemus. Ja tämä on tyypillinen kokemus muissakin maissa. Me tarvita, mä mainitsin tämän Tanskan kokemuksen, koska kokemus ei ole ollut erityisen myönteinen. Ja vasta tänne järjestö on kritikoinut tätä. Se on yksi järjestö, joka pyrkii parantamaan lasten terveyttä kuitenkin. Okei, okay, sen... Selvä, kiitoksia kovasti. Hiukkasen erimielisyyttä, mutta ehkäpä ensin tilintarkastustuomioistuin ensin. Voitte vastata kysymyksiin. Ehkä jotain kommentoidakin. Mr. Kubik. Herra Kubik. Okay. I will start uh, with some general... No, aloitetaan vaan yleisin kommentein liittyen ohjelmien vaikuttavuuteen, tai varsinkin ajatellen koulumaito-ohjelman vaikuttavuutta, mitä tehdä siinä – minä haluaisin tähdentää sitä, että mitä me totesimme jo kertomuksessammekin, erityisesti nykymuodossaan koulumaito-ohjelma ei kovin kaksisia tuloksia ole saanut aikaan. Nolla vaikutus on aika merkittävä. Ei sillä ole juurikaan mitään vaikutusta maidon kulutukseen lasten parissa. Siis paras vaihtoehto maidossa jatkossa olisi, että perusteellisesti uudistetaan se. Tai ei se riitä, että se säilyy nykyisellään tai tehdä kosmettisia muutoksia. Siksi tuomioistuin edellyttää, että jos halutaan se säilyttää, niin sitten vannaan se perusteellisesti uusiksi. Ja päätöksiä totta kai varmasti tehdään poliittisissa elimissä. Voi vain sanoa sen verran, että me olemme tehneet omat suosituksemme tilintarkastustuomioistuimessa. Ne on nyt julkisia ja parlamentin jäsenetkin varmasti tuntevat ne. Sitten budjetista sanoisin, 2011 se on noin 180 miljoonaa sitä suuruusluokkaa. Maidossa totesin, että se on jo 30 vuotta ollut käytössä, eli tilanne on erilainen ja se on aika vakaa käyttöaste noin 70 miljoonaa. Sitten toisaalta se on varhaisessa vaiheessa vielä siellä 90 miljoonaa, jota ei edes käytetty vuonna 2010 koska ohjelma hedelmien osalta käynnistyy niin hitaasti, mutta eiköhän tämä tässä sitten nopeudu. Sitten kansallisista säännöistä, jotka ovat liian tiukkoja. Kollegani saavat tässä puhua tilintarkastuksen puolelta, mutta minä haluaisin tähdentää vielä kerran, että tärkein johtopäätöksemme ja viestimme on, että koko ohjelmaa pitää kohentaa, ei sitä kumota, vaan parantaa sitä. Meillä on hyviä esimerkkejä myös kun arvioimme hedelmäohjelmaa. Se toimii todella todella hyvin. Siinä on kohdennettu ja nyt on maidonkin puolella mietittävää uudistuksen suuntaa. Uh, yes, I would like to take the floor my No niin, jos sopii, niin kollegat voivat tästä sanoa vielä jotain yhtyskohtaisemmin. Minä haluaisin vielä tähdentää, kun täällä yleisesti puhutaan, että pitää paikkaansa, että joissakin maissa kokemukset ovat kovin kovin erilaisia, hyvin erilaisia. Se näkyy kertomuksestakin. On löydettävissä myös hyviä esimerkkejä, joita voitaisiin käyttää myös muissa maissa kun on Puolasta puhe esimerkiksi, niin se on yksi esimerkki siitä, että sitä voitaisiin käyttää muuallakin hyvänä käytäntönä. Kiitoksia. Johtaja Pomjemski. Totta kai hyvä, että tilintarkastuomioistuin haluaa seikkaperäisesti vastata, mutta nyt tässä on ongelmia ajan kanssa, jos ihan lyhykäisesti vastaatte. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä lupa puhua lyhyesti. Käyn läpi vain kysymykset, joita täällä tuli. Vuosi talousarviosta herra Kupi vastasi siitä 74 miljoonaa ää, maidosta ja 90 miljoonaa hedelmistä, mutta siellä käytetty kuitenkin paljon vähemmän, koska se oli vasta alkuvaiheessa. Wojciechowskin kysymykseen vastaisin, onko mahdollista löytää yksityiskohtaisempia tietoja kulutuksesta. Kyllä liite neljä tarjoaa kertomuksessa enemmän ainakin suuntaan antavasti, miten jäsenvaltiossa on käytetty. Jos tarvetta on vielä yksityiskohtaisemmille tiedolle, niin kyllä me pystymme toimittamaan ja varmasti komissiokin yhtä lailla. Sitten kuinka paljon kuluu aikaa siihen, että käsitellään hakemusta, kuinka paljon hallintotaakkaa. Tässä on sanottava, että ei ole yhtä ainoa vastausta. Se riippuu aika paljon jakelumallista jossakin jäsenvaltioissa. On jäsenvaltioita, joissa täydetään hakemus pari kertaa vuodessa, sinällä yksinkertaista, mutta tämä yksinkertainen velvoitekin on koululle liikaa verrattuna tätä pientä summaa, verrattuna pienten summaan, jonka he saavat. Sitten jotkut rehtorit sanovat, että no viisi veisaavat, ei sitä haluta täyttääkään, kun sanotaan äh, pikkusummia. Joidenkin muiden maiden kohdalla se on paljon monimutkaisempaa ja aikaa vievämpää, mutta mitään yhtä vastausta ei ole. Kaikki riippuu jäsenvaltion tavasta järjestää tämä. Sitten kysymys siitä, miten moni koulu tai lapsi on hyötynyt ohjelmista. Maidossa meillä on suuntaantavia lukuja noin 10 prosenttia mahdollisista edunsaajista, siis jotka ovat nauttineet ohjelman tarjoamuksia. Se nyt ei ole mikään tilastollinen luku, ei se välttämättä kerro todellisuudesta kaikkea, mutta muutakaan ei ole käytettävissä hedelmissä. Mahdotonta sanoa yhtään mitään kertomusta laadittaessa, koska ohjelma on vasta käynnistynyt. Sitten tuli kysymys logistiikan kustannuksista ajatellen hedelmien hintaakin. Kyllä, määrit lähtökohtaisesti jo jakelun myötä koituu kustannuksia. Se otetaan joko kansallisessa tai EUn talousarviosta mutta lisäarvo on siinä, että se menee suoraan edunsaajan suuhun, että sit koulu ja kelusta sitten puheen ollen, niin varmaan sen verran kannattaa maksaa. Wojciechowskin kysymys liittyi tiukkoihin sääntöihin puolen viranomaisten parissa. ja sen valtiot olivat aika vapaita siinä, miten järjestää tämä Puola. Tai se oli taisi olla ääriesimerkki sääntöjen osalta verrattuna maihin, joissa kävimme. Ei se sen mutkikkaampaa oikeastaan ollut välttämättä muissakaan jäsenvaltioissa. Kaikissa jäsenvaltioissa se oli aika mutkikasta. Osittain tämä on myös vastaus siihen, miksi ohjelma käynnistynyt niin hitaasti. Kiitos. Mr. Kubik. Yes. Herra Kubik. Uh, conclude, I think. Lopuksi vielä kohdentamisesta pari ihmistä kysyi. Haluaisin tätä nyt vielä korostaa. Me suosittelemme sitä, että kohdentamista tarvitaan, jotta ohjelma on jotain vaikutuksiakin. Tällä haavaa osa avusta menee sinne, missä sitä kaikki vähiten, missä olisi vähiten tarvetta tai missä sitä ei tarvita ollenkaan. Me olemme ottaneet tämän esille myös sivulla 22 meidän kertomuksessamme. Jos haluaa kohdentaa niin voi olla, jos hyvin täsmällistä halutaan kohdentaa, niin sitä kalliimmaksi se käy. Täytyy löytää oikea tasapaino siinä, että ei tule kustannuksia mutkistamisesta ja sitten kohdentamisen kannalta. Ja mitä vaikutuksia halutaan saavuttaa. Nyt ei ole minkäänlaista kohdentamista, se on halpaa ja yksinkertaista, mutta politiikan kannalta se ei ole kovin hyväksyttävää. Se täytyy muuttua. Kiitos. Kiitos komission ja sen ihan komission edustaja lyhyesti. Yes, Mr. Chairman, I will be very brief. Niin, puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti. Meillä oli ensin kysymys näkyvyydestä. Hedelmäohjelmassa on pakko selkeästi osoittaa, mistä määrärahat tulevat. Lapsi on se nähtävä kuka tukee tätä ohjelmaa ja mitä tulee koulumaitoon, niin pitää olla juliste siellä, missä maitoa jaetaan, joten lasten pitäisi tietää tästä, jos he kiinnittävät siihen huomiota. Mitä tulee sitten budjettiin, niin kysymyksiin on vastattu. Maidon suhteen vuonna 2010 meillä oli 70 miljoonaa ja 2010-2011 hedelmäohjelmaan meillä on noin 53 miljoonaa todellisia kustannuksia, eli budjetin alla, mutta tämä ohjelma on vasta alkamassa, tämä hedelmäohjelma. Ja sitten oli kysymys monimutkaista säännöistä, joihin tilintarkastustuomistuinkin vastasi. Voin vain vahvistaa, että yllä jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten toteuttavat nämä ohjelmat omien sääntöjensä mukaan. Ja nämä säännöt voivat joskus olla aika monimutkaisia. Ja sitten äh, tuli kysymys, että kuinka pitkälle koulujen tulisi valistaa äh, koululaisia äh, terveellisistä elintavoista. Erityisesti mitä tulee hedelmäohjelmaan, meillä on lisätoimenpiteitä, jos yritetään ottaa vanhemmat mukaan tähän ohjelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsille ihmisiä pyydetään tuomaan hedelmiä myös kotoa mukaan ja tällä tavoin he ikään kuin painostavat vanhempiaan toimimaan niin kuin kaikki muutkin luokassa toimivat ja tällä tavoin vanhemmat otetaan mukaan. Sitten puhuttiin oikeusperustasta, mutta oikeusperusta koskee erityisesti tätä ähm, heikoimmat väestöryhmät ohjelmaa. Tämä äh, ohjelmalla on oma oikeusperustansa, joten mielestäni tämä kysymys ei ole relevantti tässä yhteydessä. Mitä tulee lasten määrään meidän lukujemme mukaan, äh, kouluhedelmäohjelmassa meillä on noin 5 miljoonaa lasta sen parissa ja maito-ohjelmassa äh, meillä on 21 miljoonaa lasta, joita tämä koulumaito-ohjelma koskee, joten ei tämä mikään, väheksyttävissä oleva luke, luku ole. Sitten logistiikasta ja kuka sen maksaa periaatteessa siinä laskussa, jonka me hyväksymme, tai eh, tarjouksessa hedelmistä, jota viedään kouluun, logistiikka on mukana, ja jos logistiikka laskutetaan erikseen, niin kuljetus voi maksimissaan maksaa 3 prosenttia hedelmien hinnasta. Ja niin, keskittäminen, kuten sanoin jo alustuksessa, niin me olemme tehneet neuvostolle ehdotuksen, että tämäkin otettaisiin mukaan keskusteluin, että paremmin keskitettäisiin koulumaito-ohjelma mahdollisesti niihin kouluihin, jotka eniten tätä ohjelmaa tarvitsevat. Kiitoksia. Kiitoksia herra Itälä. Haluatteko pitää langat yhteen? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja tosiaan hedelmäohjelma toimii, koska se on kohdennettu oikein, mutta maito-ohjelma on tässä se ongelma. Ja tämän suurin ongelma on se, että tässä on kaksi täysin erilaista tavoitetta. ensimmäinen tavoite on se, että, että maidon markkinoita yritetään tasata. Ihan hyväksyttävä, kannatettava ajatus. Toinen, toinen on se, että koululaiset söisivät terveellisemmin. Ihan kannatettava hyvä ajatus, mutta nämä ei kohtaa toisiaan ja ehkä tätä hallinnoidaan väärästä paikasta. Ja näen täällä niin kuin kollegatkin, että äh, tämä voidaan saada toimimaan, kun tämä kohdennetaan joko iän mukaan alueellisesti tai sosiaalisin perustein. Kuten kollega Kajer sanoi, tämä toimii heillä, koska se on kohdennettu oikein. Näin se pitäisi tehdä. Mutta jollei tätä nyt muuteta, niin tällaisena tätä ei pidä jatkaa. Se on se, on se päätelmä, johon, johon tähän tulee väkisinkin. Okei, okay. that is clear. Thank you very much. No niin, se tuli selväksi. Tämä on hoidettu. Menemme kohtaan kahdeksan. Minkälaisia, minkälaista kehityskulkua on tapahtunut EUn rahoituksessa, johtuen varsinkin yksinkertaistamisesta, jota komissio on ajanut 2008, 9 ja 10. Meillä on kaksi asiantuntijaa paikalla. He ovat tätä selvittäneet. En tiedä, miten te olette oikein järjestäytyneet mutta joku teistä varmasti voi puhua. Ja jos viisi minuuttia riittäisi, onko se mahdollista? Perfect. Kiitos. Tutkimus yksinkertaistamistoimista rakennerahastolle, jonka teimme viimeisen kolmen kuukauden aikana. Ihan lyhyesti pari sanaa tavoitteista, metodista, tuloksista kollegan kanssa, johtopäätöksiä ja suosituksia. Tutkimuksen pääkohde koski yksinkertaistamistoimien äh, edunsaajia. Paljon on tehty äh, säännöistä ylipäätänsä tai miten viranomaiset suhtautuvat uusiin sääntöihin. Mutta tässä fokus on, mitä edunsaajat ajattelevat siitä. Kun meillä oli kolme kuukautta aikaa, emme kattavasti kyenneet kaikkia asetuksen muutoksia käsitellä, Keskityimme kolmeen kohtaan. Kolme yksinkertaistettua EFSn ja EDFn yksinkertaistettua säätöä, joissa oli tarkoitus helpottaa saajien elämää niin, että saisivat kustannuksia takaisin ilman, että heidän pitäisi tuottaa dokumentaatiota tai ää, tilauksia epäsuorissa kuluissa. Ää, täytettiin prosenttien suorista kuluista. ja meitä pyydettiin keskittymään tai sanomaan jotain siitä, miten yksinkertaistamistoimet toimivat tutkimuksen ja tekniikan edistämisen alueella. Menetelmä. Meillä oli paljon kuulemisia Itävallassa, Belgiassa, Suomessa, Saksassa, Irlannissa, Puolassa, Isossa Britanniassa puhumme tuensaajille ja, ve- ja toisaajien viranomaisten kanssa yksinkertaistamistoimista. Pyysimme neuvoa DG Regiolta, DG Työllisyydeltä, jotka ovat nämä käyttöön. Kysymme heidän alkuvaikutelmiaan ja odotuksia. Ja sitten teimme surveytutkimuksen, jossa 23 jäsenvaltion viranomaiset jakavat kokemuksiaan. Alustava kuva siitä, miten tämä toimii. Tässä kaaviossa näette, missä määrin nämä kolme yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa transponoitiin kansallisiin sääntöihin. Täytyy tehdä selväksi se, että jos komissio hyväksyy asetuksen, joka koskee näitä ohjelman, että sitä miten ohjelman on oikeutettu, mutta se ei ketään oikeita. Välittömästi siihen jäsenvaltioiden pitää transponoida tämä kansallisiksi äh, hyväksymisäännöiksi niin, että äh, saajat voivat niitä hyödyntää. Ja meidän uskomuksemme on, että yksinkertaistamistoimien potentiaali näissä yksinkertaisissa kustannusvaihtoehdossa, sitä ei ole vielä saavutettu, näemme sosiaalirahastosta sinisellä ja vihreällä aluekehitysrahastolla ja tässä on aika paljon eroja siitä, kuinka paljon hyödynnetään näitä yksinkertaisia kustannusvaihtoehtoja. Itävalta innokkaasti ottanut kummassakin rahastossa käyttöön, ja jos tässä etenee, niin täällä näkee monta jäsenvaltiota. Meillä on 12 jäsenvaltiota, jotka ylipäätään ovat ottaneet käyttöön yksinkertaiset kustannusvaihtoehdot sekä ESF ja RDF. Mä no, lukien yhdeksän ottanut sen ainoastaan sosiaalirahastoon liittyen, ja sitten on kuusi maata, jotka eivät yksinkertaistuksia ole käyttöön, käyttöön ottaneet. On jäsenvaltioita, joilla on merkittävästi tukea rakennerahastosta Espanja ja Puola, ja ne eivät vielä ole paljoakaan käyttäneet ainakaan ERDF-allocatus-vaihtoehtoa. Arvioimme mukaan vain 55 prosenttia ESFn kokonaisvaroista on katettu ja vain 8, 8 prosenttia ERDFn varoista että tämä kansalliseksi säännöksi muuttamisprosessista kollegani kertoo vähän enemmän. Um, I think one of the first... Niin, eh, Itävalta oli varmaan eh, yksi ensimmäistä maista, joka käsitteli aktiivisesti tätä asiaa. Se oli ehkä jonkinlainen eh, pioneeri tässä EU-ssa. Jos katsotaan tätä tuota taulukkoa, niin toukokuusta 2009 lokakuun 2010 tarvittiin äm, tämän verran aikaa tämän asetuksen siirtämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön. Ja jos katsotte Glasgown tutkimuskeskuksen tuloksia, niin sanovat, että tämän yksinkertaistamiskäytännön ö, käyttöönotto Itävallassa eh, oli hyvin aikaa viepää eikä ollut laisinkaan yksinkertaista. Siis yksinkertaistamismenettely ei ollut laisinkaan yksinkertaista. Tarvittiin vuosi ehdotuksen luomiseksi ja Itävallan viranomaiset pitivät tämän yksinkertaistamismääräysten käyttöönottoa lisätaakkana monimutkaistamisena johtuen monista epävarmuustekijöistä, joten huomaat, että he tekivät hyvin paljon ja vasta 15. lokakuuta 2010 tämä asetus sitä saatettiin ryhtyä esittelemään erilaisissa työryhmissä, joten siis vasta silloin meillä, siitä lähtien meillä on jonkinlaista kokemusta näiden uusien sääntöjen soveltamisesta ja tämä on varsin vähäistä siis. To give you some more detail. Anna teille hiukan enemmän yksityiskohtia tämän tehokkuudesta. Ensinnäkin yksinkertaistamismenettelyt yleisesti. Tämä on sitä palautetta, jota olemme saaneet. Se on ollut vähemmän innostunutta kuin ajattelimme. Noin puolet äh, vastaajista ovat ajatelleet, että äh, minkäänlaista muutosta ei ole tapahtunut, mitä tulee äh, hallintotaakan vähentämiseen edunsaajille ja viranomaisille. Noin neljäsosa on sitä mieltä, että asia ovat helpottuneet ja noin neljäs on sitä mieltä, että hallintotaakka on itse asiassa lisääntynyt. Sitten tässä menemme tähän seuraavaan kalvoon, eli yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Tämä näyttää paljon paremmalta ja tämä osoittaa myös, millainen potentiaali tällä yksinkertaistetulla menettelyllä on. Tässä noin 70-50 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kyllä tämä luo vähennystä ja myöskin edunsaajista 60-70 prosenttiin ajattelevat, että siis ta- eh, hallintotaakka on vähentynyt ja hyvin pieni osa vastaajista on sitä mieltä, että hallintotaakka on lisääntynyt. On hyvin suuri osuus vielä, eh, jotka sanovat, että he eivät tiedä millainen vaikutus tällä on ja tämä eh, on ihan luonnollista, koska tässä on käyty tätä pehmeää lähestymistapaa. Ei ole niin paljon empiiristä tietoa vielä siitä, millaista hyötyä tässä tämä on ollut. No sitten konkreettiset hyödyt hallintoviranomaisille ja edunsaajille on vähemmän paperityötä. Tämä tarkoittaa sitä, että enemmän aikaa voidaan käyttää näiden toimien sisällön käsittelyyn. Sitten äh, meitä pyydettiin katsomaan, että onko tällä vaikutusta ollut osallistumisasteeseen. Äh, Osallistuvatko nyt järjestöt, jotka menneisyydessä ovat pitäneet sääntöjä liian monimutkaisena. Ja itse asiassa todellakin pienet järjestöt ja kansalaisjärjestöt osallistuvat aktiivisemmin rakennerahastoin äh, kuin menneisyydessä, kun näitä yksinkertaistamismenettelyjä ei ollut. Samoin hyvin myönteistä palautetta on PK-yrityksen osallistumisesta. Sen sijaan yliopistot ja tutkimusjärjestöt ja paikallisia alueviranomaiset eh, niiden osallistuminen ei ole lisääntynyt samalla tavoin. Yliopistoissa tämä johtuu osittain varmaankin näistä kynnyksistä. Eh, joitakin puutteita on, mitä tulee yksinkertaistoimenpiteiden eh, suunnitteluun kynnyksiä pidetään hyvin alhaisena, joten esimerkiksi epäsuorien kustannusten könttämaksu on rajoitettu 20 prosenttiin ja monet haastatelluissa yliopistoista ja tutkimuksen saralta sanovat, että usein heidän kustannuksensa ovat korkeammat. Sitten mitä tulee käyttöönottoprosessiin, Pääasiassa hallintoviranomaiset sanovat meille, että noin puolessa välissä eh, ohjelma kautta te tuotte lisää yksinkertaistamista. Se on ihan mukavaa, mutta me olemme kaikki käsikirjamme nyt jo kirjoittaneet ja on vähän vaikea palata taas lähtöruutuun ja eh, aloittaa uudelleen tämä mm, koulutus ja tiedotus ja siksi ehkä jotkut jäsenvaltiot eivät ole hyödyntäneet tätä mahdollisuutta. Lisäksi olemme saaneet hyvin paljon palautetta siitä, että metodologiset vaatimukset ovat varsin monimutkaiset, joka aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, mitä oikeasti tapahtuu, mitä tilintarkastajat sanovat, kun teemme ensimmäiset maksuvaatimukset käyttäen näitä yksinkertaistettuja menettelyjä. Mitä tulee Itävaltaan, katsoimme sitä vähän tarkemmin, huolimatta siitä, että Itävalta on jonkinlainen pioneeri tämän täytäntöönpanossa. Se oli yksi ensimmäisistä, joka aktiivisesti pani täytäntöön näitä uusia sääntöjä, niin sillä on hyvin rajalliset kokemukset yksinkertaistettujen maksu kustannusmenettelyjen käytöstä. Ja maksuvaatimuksia saadaan vasta 2011 vuoden lopulla, eli nyt mutta tämä meni jo pidemmälle kuin meidän tutkimuksen empiirinen osa, joten vain hyvin vähän tietoa saimme kerättyä tässä. Lisäksi edunsaajat tietävät hyvin vähän siitä, mitä mahdollisuuksia tämä uusi yksinkertaistamissääntö heille tuo. Lisäksi tässä on ehkä eroja hallintoviranomaisten välillä hallintoviranomaiset ehkä ajattelevat, että edunsaajat tietävät enemmän kuin mitä edunsaajat tietävät. Ehkä jonkinlaista jonkinlaisia näkemyseroja näiden kohderyhmien välillä on, mutta Itävallasta voi sanoa sen, että hallintotaakka on vähentynyt hyvin rajallisesti myöskin mitä tulee hallintoviranomaisiin. Tietenkin säästöjä syntyy maksuvaiheessa, mutta hallintotaakka on lisääntynyt osittain hakuvaiheessa, koska hyvin monia asioita on tarkistettava, viranomaisten on ne tarkistettava, e, esimerkiksi voivatko nämä edunsaajat hyödyntää näitä yksinkertaistusmenettelyjä ja niin poispäin. Ja edunsaajien palaute on sitä, että että kynnykset ovat liian alhaisia, joissain tapauksissa usein myös liian joustamattomia, mitä tulee esimerkiksi henkilöstökustannuksiin, ja ei myöskään ole mahdollista mä, vaatia ö, tiettyjä epäsuorien kustannusten keskiarvoja. Tämä Itävallan kokemus on hyvin tärkeä, koska nyt tehdään yleissuositus seuraavaa rahoituskautta varten. Ja nämä yksinkertaistamissäännöt ovat jo hyvin yksityiskohtaiset ja tarkkaan määritellyt, mutta tämä tutkimus ja nämä empiiriset tutkimustulokset Itävallasta osoittavat, että pitäisi yrittää paremmin tarkastella näiden sääntöjen toimintaa ja parantaa niitä ennen kuin ne otetaan mukaan uuteen asetukseen seuraavaa äh, kohesiopolitiikan ohjelmakautta varten. Ja mikäli erilaiset rahastot ovat mukana yhdessä toimenpiteessä, tällainen lähestymistapa, jossa on useita rahastoja mukana. Esimerkiksi ei ole ihan selvää, jos maatalous, maaseudun kehittämisrahasto on sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston rinnalla mukana, niin miten käyttää näitä yksinkertaistettuja menettelyjä, jos niitä voidaan käyttää vain kahden rahaston kohdalla ja kolmas on jätetty niiden ulkopuolelle, joten tämä saattaa aiheuttaa lisää epäselvyyttä tässä menettelyssä. Ja se, mikä on myöskin tärkeää, lisää yksityiskohtaista ohjausta näiden yksinkertaistamissääntöjen soveltamisessa tarvitaan enemmän teknistä ohjausta. Tämä on myöskin palautetta itävaltalaisilta, joilla oli ongelmia näiden uusien sääntöjen käyttöönotossa. Voisitteko lopetella, kun aika rientää? Um, the next one. Um, one very, very brief... Ihan lyhyesti Itävallasta. Me siellä käytetään jo kansallisia sääntöjä, taseita. Sitten verolainsäädännön lähettäminen on tärkeää, että se helpottaa se ohjelmoiden hallinnointia ja eh, sellaisten tositteiden käyttäjä pitäisi vähentää, jolla on auditoinnin kannalta vähäinen merkitys. Ja epäsuorissa kustannuksissa pitäisi käyttää yritysspesifejä epäsuorien kustannusten asteita. Ja sitten komissiokin. Kiitos. Haluatteko kommentoida? Thank you very much, Chairman. Uh... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia selvityksestä. Hyvin hyödyllinen, hyvä erittely eri teksteistä. Mekin teimme samantyyppisiä huomioita, kun yksinkertaistamista lähdettiin käynnistämään. Tutkimuksen otsikko on ehkä harhaanjohtava. Siinä tarkastellaan mukaan yleisesti, mutta siinä oikeastaan katsotaankin yksinkertaistamista, mutta se on paljon laajempi kuin pelkästään kustannuksiin liittyvä asetuskin on muuttunut. Mutta lähestymistapa on ihan hyvä ja sitä on eritelty hyvin perusteellisesti. Pitää paikkansa, että alku oli hidas joissakin ohjelmissa. Meni pitkään ennen kuin ne hyväksyttiin. Mutta täytyy nyt myöntää, että on ero eri rahastoissa, aluekehitysrahastossa ja sosiaalirahastossa – aluekehitysrahasto tuli vasta 2010. Siksi tällainen ero on ollut eri rahastoissa. Jos ajatellaan aluekehitysrahaston eri kirjoa, siellä on niin paljon erilaisia interventioita, siksi on paljon vaikeampaa määritellä mitään yhtä tiettyä kertamaksua koska interventiot ovat niin erilaisia. On iso kirjo kertamaksuja eri interventioissa. Sitten haluaisin myös sanoa, että totta kai kokemuksia vielä aika rajallisesti, kuten totesittekin, teidän saamamme, saamanne kokemukset ja mitä tietoja saadaan edunsaajalta, no paneudutaan siihen kuitenkin, mutta hyvin varovaisesti. Kokemushan perustuu tavallaan muutamaan täytäntöpano kuukauteen. Muutaman kuukauden osalta on hyvin vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, onko edustaja tyytyväinen vai ei. Tietysti me haluamme tätäkin parantaa ja esityksestä me olette varmasti nähneet, että siellä on paljon parannusehdotuksia jatkoa varten. Pyrimme yhdenmukaistamaan – yksinkertaistettua kustannusta eri rahastojen kesken. Voidaan käyttää kertaluonteisia maksuja muissakin interventioissa, joita EU hyväksyy, niin niitä voitaisiin käyttää myös aluekehitysrahastossa. Totta kai meillä on kertamaksujärjestelmiä järjestelmiä, varten esimerkiksi, niitä voidaan jo etupainotteisesti käyttää. Mutta perusajatus on aika tyydyttävä ja hyödyllinen meille jatkossa. Kiitos kovasti. Kiitoksia. Jan, Minä olen tässä nyt Janin paikalla. Jens ja Jala Senner varmasti molemmat haluavat puhua. Ehm, ja, danke, president. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää edellisiä puhuja esityksestä koskien tätä tutkimusta. Tässä on kaksi erityisen kiinnostavaa aspektia. Yksi kysymys oli, josko parannukset johtavat odotettuihin tuloksiin. Jos ajatellaan hallinnollista taakkaa, joka edunsaajia rasittaa, niin me haluamme komissiolta parannuksia ja komissio, jos parannuksia tekee, muuttaa sääntöjä. Sitten seuraa kysymys, saavutetaanko parannukset, joita toivottiin. Ja siinä tästä on kaikenlaista sekavat tulokset. Yksi tutkimuksen seuraus on, että me näemme Mihin asiaan on tartuttu menettelyn yksinkertaistamisessa, mitä muttereita on höllennetty. Tämä kysymys on, toimimmeko oikein? Ja tässä käy selväksi, että viipymä siitä, että täällä muutetaan sääntöjä, Mä ajatellaan, että säännöt on muutettu ja sinä on täyteen, niin siitä menee kuitenkin paljon aikaa ennen kuin ne kentällä muuttuvat. Se täytyy pitää mielessä arvioidessamme. rahoitusasetuksen vaikutuksia. Tätä työtä me teemme tällä hetkellä. Joskus me painiskelemme komission kanssa – kun me yritämme selvittää, mitä me oikein yksinkertaistamisella tarkoitamme. Täytyy ottaa huomioon niiden kokemukset, jotka päivittäin tämän kysymyksen kanssa työskentelevät. Täytyy pitää mielessä, että kohdituntuvia tuloksia me tästä haluamme. No, yksi tutkimukseen Kysymys on, ketä me oikein yritämme auttaa tällä yksinkertaistamisella. Koska sääntöjen yksinkertaistaminen vaikuttaa hallintaan, mutta myös lopukäyttäjiin. Ketä, kenet mielessä me näitä poliitikkoja muutamme? Loppukäyttäjä pitäisi pitää paremmin mielessä. Hallinta, hallinto. Sen täytyy hoitaa hommansa, mikä se sitten onkaan. ja sen täytyy kantaa vastuunsa työtä tehdessään. Ei sen elämä pidä vaikeuttaa tarpeettomasti. Kyllä minä olen siinä samaa mieltä. Mutta minusta yksinkertaistamisen pitäisi olla loppukäyttäjille erityisen helppoa. Sitä ei saa unohtaa. Aina muutokset alussa tuottavat lisää rasitteita, koska ihmisten täytyy oppia uudet säännöt, se on hallinnollakin hankala. Ajala, would you like to add something? Rova Ajala, haluatteko lisätä jotain? No, gracias, presidente. Ei, kiitos puheenjohtaja. Gaier totesi kaiken välttämättömän. Olen kiitollinen selvityksestä. Olen samaa mieltä siitä, että täytyy miettiä uutta asetusta, mutta tässä on tutkimuksessa innovaatiossa vielä paljon selvittämisen varaa varmasti. Thank you. Kiitos. Onko jollain jotain sanottavaa? Minä itse kommentoisin sen verran, että vähemmän sääntelyä on ollut tässä valiokunnassa mukana niin kauan kuin minä muistan. Noin kuutisen vuotta sitten me teimme aloitteen perustaa komission ulkopuolisen elimen – joka selvittäisi, miten saataisiin vähemmän säädöksiä. Siellä on joku herra Edmund Stoiber, taitaa olla Bayerista, Freistaat, vapaakaupunki Bayerista. Onko teillä jotain kommentoitavaa ajatellen hänen tekemänsä työtä? Ingeborg. Vielen Paljon kiitoksia. Haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Sä, mitäs meille sanoit, että on kiinnostavaa, mutta kysymys on, miten nämä kiinteät maksut integroidaan tähän koko rahastojen toimintaan. Yksinkertaistuvatko asiat uudessa asetuksessa? Ilmeisesti kukaan muu ei halua mitään sanoa jäsenistä. Ensin asiantuntijat kai, voisitteko kommentoida? We have uh, studied of... Me olemme totta kai selvittäneet asiakirjoja, joita tuotettiin reaktiona Stoiberin komitean työhön määräyksemme mukaan, no me luimme niitä laskelmia ja oikeastaan se hyöty on paljon vähäisempi kuin ennakoitiinkaan. Se johtuu kai lähinnä siitä, että yksinkertaistetut kustannustoimet, niin on no, lukuja kyllä on saatavilla – ja ne voidaan myös, niitä voidaan käyttää, että niin ja niin monta miljoonaa voidaan leikata sitten menoina. Me teemme laskelmat sen tiedon perusteella, mitä me löysimme. Ja nyt tämä leikkaus on paljon pienempi kuin ajateltiinkaan siinä selvityksessä, joka tehtiin pari vuotta sitten. Mikä on tärkeää tässä, kun mietitään tätä keskustelua, että jotain rakentavaa on kyllä tehtävissä, että voitaisiin patista jäsenvaltioita uurastamaan niin, että hallintoviranomaiset olisivat vakuuttuneita siitä, että kun alussa olisi vähemmän hallintotaakkaa ja virkavaltaisuutta, niin se yksinkertaistaisi kustannusrakennettakin niin, että olisi tie- tietoa ja vaihtoa. Jos ajatellaan Itävaltaa, jolla on kokemusta, olisi kauhean hyödyllistä, jos kokemusta voitaisiin tarjota esimerkiksi Espanjalle. Castilla de Manchassa ei eh, ole hajuakaan siitä, miten tämä toimii olemme ihan alkuvaiheessa. Ja haetaan tietoa, mistä vain löytyy. Ei oikeastaan tapahdu yhtään mitään tällä saralla. Olisi hyvä nyt, kun tässä on jotain hyödy käytönläheistä. Viranomaiset totta kai haluttomia ottamaan tätä käyttöön, koska on epävarmuutta se, miten se toimii ja niin päin pois. Mutta jos huomataan, että se toimiikin hyvin, ehkä Belgiassa, Itävallassa, Saksassa tai missä, ehkä se kannustaisi ottamaan nämä muutama metri lisää. Ja että alussa ehkä on lisätyötä, mutta sitten viime kädessä sitä hyötyy. on Ehkä lisälause. Totta kai täytyy miettiä kokemusten siirrettävyyttä. Tärkeää on oppia toisiltamme. Täytyy myös miettiä, onko järjestelmä siirrettävissä – yhdestä maasta toiseen. Koska kansallisia sääntöjä täytyy lähentää näissä EU-puitteissa. Se on aika vaativaa, mutta... Minä olen työllisyyspääosastolta, siis sosiaalirahastosta. Voi sanoa, niin tiedätte, ehkä tilanne on hiukan sen edellä, mutta ennen kuin vastaan, oikaisisin muutaman asian selvitys. Itävallan kohdalla on kyse ennen kaikkea aluekehitysrahastosta. Sosiaalirahastossa on mahdollisuuksia ollut jo vuodesta 2007. Osviitta on annettu, järjestelmä on käytetty 2008 jossakin valtioissa, Belgiassa varsinkin. Se nyt on lähimpänä meitä tällä hetkellä. Ja sitten tulevasta ja mikä on nykytilanne. Se, mikä on tärkeää, on huomioida, että aika paljon jäsenvaltioissa on saatu tietoa puutteista. Me olemme pyrkineet rakentamaan sen pohjalta antamalla suuntaviivoja ensinnäkin. Voidaan jatkaa nykyjärjestelmää sellaisenaan. Jos joku on jo sijoittanut siihen, niin voi myös sitten hyötyä sitä jatkossa. Ja toiseksi valtavasti on pyritty yhdenmukaistamaan Täällä tuli kommentti siitä, että on yhteistyötä rahastojen kesken. Se on osa nyt menneisyyttä, ettei ole eroja, jos asetus toteutuu sellaisenaan. Nimittäin sitä syystä, että kun meillä on neljä, viisi rahastoa, kohesio, sosiaalirahasto, maaseudun kehittäminen ja kalastusrahasto, jos siellä on sama oikeus perusta asetuksessaan, yhteisissä määräyksissään, niin silloin samat järjestelmätkin olemassa yksinkertaistettua kustannuksia varten, niin voidaan käyttää samoja järjestelmiä samojen sääntöjen kanssa kaikissa viidessä rahastossa. Komissio on sitä paitsi myös tarjoamassa mahdollisuutta, että voidaan laskea näitä järjestelmiä nykyisen perustankin pohjalta Euroopankin unionin tasolla jo. Eli tavallaan voidaan että tämä jo ratkaista, koska siellä on vaikeuksia ollut enimmäismäärissä. Jos on 40 prosenttia Euroopan sanon mukaan, niin voidaan tätä kattoa käyttää myös jatkossakin. Ehkä se on aika tärkeää tutkimuksessa. Sitten lopuksi voidaan käyttää kansallisiakin määräyksiä. No jäänkö tähän? Kiitoksia kovasti. Halusin vain erään asian lisätä, mitä tulee vaihtoon jäsenvaltioiden välillä tai eri alueiden välillä on tietenkin niin, että komissio yrittää edistää tätä vaihtoa. Juuri 13. joulukuuta meillä oli suuri tapahtuma, jossa oli 150 osallistujaa, jotka tulivat eri alueilta ja jotka komission kanssa ja muiden alueiden edustajien kanssa ja asiantuntijoiden kanssa keskustelivat yksinkertaistetusta kustannusmenettelystä. Toinen asia, jonka haluaisin nostaa esiin, on Stoiberin ryhmä. Stoiberin ryhmä ensi, viikon, eh, ensi vuoden aluksi eh, esittelee kertomuksen, jossa puhutaan hallinnon yksinkertaistamisesta. Tämä tietenkin otetaan eh, huomioon, se esitellään komissiolla ja me aiomme nämä suositukset ottaa huomioon, kun suunnittelemme uutta lainsäädäntöä. Kiitoksia. Ai. kiitokset ja nyt kiitos kaikille osallistumisesta tähän keskusteluun, varsinkin kahdelle asiantuntijallemme. Kovin hyödyllistä, kiitoksia kovasti. Ja nyt menemme viimeiseen kohtaan esityslistallamme, nimittäin tilintarkastuomioistuimen erityiskertomus, joka liittyy e-hallintohankkeisiin kehitysrahaston kassasta. Herra Ispi, tervetuloa. Haluaisimme kuulla teille viisata sanoja nyt. Thank you, Chairman. I'm delighted. Kiitoksia. On iloinen, että olen täällä kertomassa e-hallinnosta, kun sitä nyt täällä keskustellaan valiokunnassa. Se on määritelty sähköiseksi yhteydeksi kansalaisten, hallituksen, hallinnon ja yritysten kesken. Siellä on tekniikkaa ja muutoksia tarjolla, mutta me olemme todenneet myös, että organisatoriset muutokset ja uusien taitojen kehittäminen – ovat ihan yhtä tärkeitä nekin, jos halutaan laatuista hallintoa. Me keskitymme kertomuksessaamme 2000 asti kestäneeseen kauteen, koska halusimme loppusaatettuja hankkeita tähän mukaan ja arvioida niiden suorituskykyä. Neljä jäsenoita, Ranska, Italia, Puola ja Espanja, valittiin, koska niiden osuus oli 3 miljardia euroa, siis 45 prosenttia kaikista menoista aluekehitysrahastossa ja tietoyhteiskuntahankkeissa. Me kysyimme, valittiinko hankkeet tarpeita ajatellen ja onko niitä toteutettu niin kuin alun perin ajateltu, ovatko ne olleet hyödyllisiä kestävällä pohjalla, kuten usein teknisessä kehityksessä käy. Muutoksen vauhti on niin kova, teknisesti, mutta myös käyttäjien tarpeita ajatellen tai heidän odotuksen ajatellen, heidän arjessaan. Niitähän käytetään yhä enemmän sosiaalista mediaa ajatellen tai muita sovelluksia ajatellen. E-hallintomahdollisuudet eri jäsenvaltioista riippuvat paljon siitä, missä määrin on sitouduttu siihen, että tehdään muutoksia ja se vaihtelee maasta tai alueesta ja organisaatiosta toiseen. Tällä kaudella oltiin vasta varhaisessa vaiheessa tässä strategiassa eri jäsenvaltioissa ja virheitä tehtiin alussa ja niistä otettiin vaari, jotta voidaan menestyksellisesti tällaisia hankkeita jatkossa toteuttaa. Tilintarkastus on osoittanut, että jos ajatellaan strategisesti, niin huolimatta puutteista kansallisella tasolla vauhti petrasi merkittävästi ja siksi aina ei huomioitu kuitenkaan ensisijaisia tavoitteita. Jos ajatellaan itse hankkeita, niin yleensä oli hyvät järjestelmät ja usein kävi kuitenkin niin, että järjestelmä toimitettiin liian myöhään tai oli huonosti toteutettu, suunniteltu tai menetelmä oli heikkoa. Ehkä se, mikä on vielä tärkeämpää, että mitä mahdollisuuksia tekniikka tarjoaa, niin niitä ei hyödynnetty ihan täysimittaisesti. Hankevetäjät eivät huomioineet ihan kaikkia mahdollisuuksia, joita oli tarjolla palveluina, tai mitkä ehkä olivat organisatoriset rakenteet. Se, mikä on myönteistä, Useimmat mukana olet hankkeet olivat terveellä pohjalla myös ajatellen sovelluksia tai sähköisiä palveluita, joita nämä tarjosivat yrityksille kansalaisille yleisesti ottaen. Järjestelviä myös huolettiin hyvin ja kestävältä pohjalta. Kertomuksessa me teemme myös suosituksia, jotta voidaan kohentaa tulevien hankkeiden suunnittelua. Tässä on erittäin tärkeää, että meillä on hyvät puitteet, missä hallitus hallinnon hankkeet parhaiten pääsevät kehittymään. Jäsenvaltioiden pitäisi kehittää strategioita, jotka perustuvat tarpeisiin, tar- tavoitteisiin, niin että voidaan saavuttaa tavoitteet myös. Erityisesti nykytilanteessa, kun on niukalti varoja käytössä, täytyy varmistaa, että se on hyvin kohdennettu apua ja on hyvää vastinetta varoillemme. Tämä on syytä pitää mielessä, siksi jäsenvaltioiden pitäisi hankkeet valita nimenomaan sen perusteella, kun on kustannushyötyarvio tehty. Siksi on todennäköisempää, että otetaan hankkeita, jotka ovat kestävällä pohjalla. Kun järjestelmä kehittyy jäsenvaltioissa, ne pitäisi keskustella keskenään, tehdä yhteistyötä. Komissio täytyykin varmistaa, että EU-suositukset toteutuvat niin, että järjestöt ovat yhteen sopivia Euroopan mittakaavassa sellaisissa hankkeissa, joissa saadaan varoja EAKRstä. Yhä enemmän on hallinnolla merkitystä ihmisten arjessa. Siksi kertomuksen löydökset ja suositukset voivat vaikuttaa myönteisesti tähän jatkokehitykseen e-hallinnossa. Olen iloinen, että herra Muller ja hänen työasiakirjansa vastaavat aika lailla käsityksiltään meidän suosituksiamme kertomuksessa. Siksi tämä johtaa vaikuttavampaan työhön varojen käytössä ja yhtä lailla voidaan taata myös yksinkertaistaminen ja kustannuksen leikkaaminen. Tänään hän siihen on jo puututtukin tässä valiokunnassa. Minä itse ja minun tiimini ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin, jos teillä mahdollisesti niitä on. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti komission. Edustaja, olkaa hyvä. Chair, uh, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon komission puolesta. Haluaisin kiittää tästä työstä. Se on, tulee aivan oikeaan aikaan tämä työ tilintarkastustuomioistuimelta ja useat sen suosituksista ovat erittäin hyödyllisiä ja niillä katsotaan eteenpäin kohti seuraavaa ohjelmakautta. Nämä ohjelmaotokset, jotka tilintarkastustuomioistuin valitsi, jotka kattavat noin 4 miljoonaa euroa, on valittu neljästä jäsenvaltiosta. Kuten tilintarkastustuomioistuin sanoi, itse asiassa tämä otas koskee e-hallintohankkeita, jotka liittyvät rakennerahastojen tieto- ja viestitekniikka ähm, investointeihin ja rakerahastot ovat pää eurooppalainen investoija tällä alalla. Nämä hankkeet olemme iloisia tästä tilintarkastustyömyysten viestistä, että kyse ei ole pelkästään teknologiasta, vaan hankkeissa pitäisi olla pääasiassa kyse palvelueduista ja mahdollisesta organisaation muutoksesta. Pitäisi erityisesti tulevaisuudessa korostaa näitä asioita. Mutta olemme myös tuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on ala, jolla on tapahtunut dramaattisia muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja aivan viime aikoina on tehty asioita ähm, informaatioyhteiskunta pääosaston äh, alaisena ja äh, siellä on hyväksytty esimerkiksi eurooppalainen yhteentoimivuuspuitteisto viime vuonna. Nämä ovat asioita, jotka ovat vielä kehittymässä, mutta haluaisin sanoa, että me pidämme eh, tilintarkastustuomioistuimen kertomusta erittäin hyödyllisinä. Tällä tavoin voimme vahvistaa sitä viestiä, joka löytyy myös eh, tulevista asetusehdotuksista, että pitäisi korostaa paljon enemmän eh, sitä, että saavutetaan investoitujen hyöty, eikä vain siihen, että mm, luodaan jotain teknologiajärjestelmiä. Pitäisi paljon enemmän keskittyä palveluhyötyihin. Tämä tulee kuitenkin olemaan haastavaa. Me tiedämme, että teknologian muutos on hyvin nopeaa, erilaisia uusia viestintävälineitä syntyy, joita eh, julkisella sektorilla voidaan käyttää alue- ja paikallistasolla parempien palvelujen tuottamiseen. Tämä on siis hyvin haastava ala. Me olemme myös tietoisia siitä, että kestävyyttä on tarkasteltu ja joissain tapauksissa on ollut puutteita, kun ei otettu riittävästi huomioon sitä, mitä järjestelmän pyörittäminen maksaa. Joten mitä tulee hankesuunnitteluun, niin me yritämme välittää nämä viestit hallintoviranomaisille, jotta ne ottaisivat paremmin nämä viestit huomioon, kun ne toteuttavat tulevia ohjelmia. Äh, puheenjohtaja, haluan antaa vielä puheenvuoron kollegalleni äh, informaatioyhteiskuntapääosastosta. Äh, annan teille ensin puheenvuoron. Kiva olisi kuulla, mutta kun aika on loppumassa, meidän pitäisi, piti lopettaa 11.30 jo tämä kokous. Nyt kello on jo 12. Esittäisin, että saamme tiedot kirjallisena. Kiitos. Ehkä se on paras tapa edetä. Minä olen tässä esittelijänä tässä aiheessa. Minäkin pyrin puhumaan lyhyesti. Toistaan se, mitä komissio jo totesi. Erittäin hyvä kertomus, jonka saimme tilintarkastustuomioistuimelta. Olemme kovin kiitollisia siitä. Minä uskon, että tällä alalla tekniikassa, kun se kehittyy joka vuosi, kehitys on nopeaa. Jäsenvaltiossa täytyy kehitellä strategioita miettiä kustannushyötysuhdetta joka tapauksessa, mutta toisilta me voimme myös oppia ja käytämme parhaita käytänteitä, parhaita strategioita, joita jäsenvaltiossa on löytynyt. Voimme oppia toisiltamme. Niin, se kehittyy ja kehittyy ja meidän on opittava sitä tehdessämme. No, ei siitä sen enempää. Rova Ertso kyllä haluaisi jotain sanoa tästä. Olkaa hyvä. Uh, thank, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Paria esittelijänä ryhmästä haluaisin sanoa pari sanaa. Toinen valiokuntani on ITRE. Siellä oli minikuuleminen e-hallinnosta. Tulevaisuus ja menneisyys kahtena päivänä peräkkäin. Ei hallinnon pitää olla roolimallina, mutta ei saa unohtaa, että 43 prosenttia eurooppalaisista käyttävät vielä internettiä. Aika pitkään me joudumme pyörittämään rinnakkaisia järjestelmiä, jos me haluamme palvella kaikkia eurooppalaisia. Ei pidä unohtaa tätä. Tässä on vielä vuosia edessä ennen kuin peitto on 100 prosenttia. Kaksi pikkua asiaa mainitsisin. Olen iloinen, että komissio on vihdoinkin sanonut, että kysymyksessä ei ole informaatioteknologiatyökaluja hallinnoimisesta, vaan palvelusta, joka tarjotaan kansalaisille. Haluaisimme tehdä siis pienen muutoksen tilintarkastustuomioistuimelle, eli tuote ei ole ainoastaan servereitä ja megabittejä. Täytyy ottaa huomioon myöskin palvelun tarjoama palvelu. Eli suorituskyvyn mittareina pitää käyttää molempia. Ja kustannushyötyanalyysissä haluaisimme alleviivata, että kustannushyöty täytyy ymmärtää laajassa kontekstissa, Tämä liittyy ottaa huomioon alueiden erityispiirteet. On alueita, joissa on paljon ikääntyneitä ihmisiä, on alokehittyneitä alueita, joten kustannukset voivat vaihdella alueittain. Ja hyödyn kustannukset voivat olla korkeammat. Jos alue on alikehittynyt, kustannukset voivat olla isommat, mutta pitkällä aikavälillä välillä hyödyt suuremmat. Ja koulutuskustannukset. Kustannukset, joilla nostan ihmiset sille tasolle, että he kykenevät käyttämään tarjottuja palveluita, on myös seikka, mikä pitää ottaa huomioon. Eli pitää kouluttaa ihmisiä, jotka käyttävät järjestelmää, ylläpitävät sitä, mutta kouluttaa myös ihmisiä käyttämään, kansalaisia tuntemaan järjestelmää. Näiden kahden tarkistuksen myötä olemme erittäin tyytyväisiä tilintarkastustuomioistuimeen tulokseen. Ja sitten digitaalisessa agendassa täytyy myös e-hallintoa käsitellä uudelleen. Kiitos. Puheenjohtajelma mikrofonia. Oh, sorry. Ei kun anteeksi. Herra Ispir, olette vai kiitoksia? Haluatteko vielä jotain sanoa lopuksi? Very briefly, I... Mutta ihan lyhyesti toivon. Very short, German. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Jos ajatellaan edellistä kertomusta, erityiskertomusta, se oli hiukan se kielteisempi johtopäätöksiltään komission kohdalla, niin yleisesti kertomuksemme on nyt komissiota kohtaan myönteisempi niin, siellä on seurattu meidän suosituksiamme. Johtopäätöksemme on hyvin selvä. E-hallinto ja sen hankkeet ovat kehittäneet sähköisiä palveluita, mutta heikkouksiakin on pantu merkille tässä toiminnassa. Komissio ehkä seuraavalla kaudella voisi ottaa lähtökohdaksi sen, että puututtaisiin ja korjattaisiin se, se, mitä meidän kertomuksemme on ottanut esille kielteisenä. Mielestäni kertomus voisi auttaa sekin komissiota seuraavalla kaudella. Kysymyksiä ei oikeastaan ollut jäseniltä. Eiköhän tämä riitä. Kertomus puhuu puolestaan. Se auttanee teitä, komissiota. Se nyt oli ensimmäinen meidän kertomuksemme tällä saralla. Totta kai me seuraamme tilannetta, koska voimme myös jatkokertomuksia laatia. Toivottavasti johtopäätöksemme jatkossa hyötyvät, hyödyttävät kaikkia osallisia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Tämä oli kai viimeinen kohta esityslistallamme tänään. Kiitoksia kaikille. Toivotan teille kaikille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Kiitoksia kovasti. Sitten koordinaattorit, mutta sitä ennen pyydän, että kaikki muut lähtevät salista, jos eivät kuulu siihen piiriin.